Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat kansallisista parlamenteista ja hallituksista. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin sydämesti toivottaa teidät tervetulleeksi tällaiseen äh, hienoon istuntoon. Kaksi vuotta olemme tätä äh, kokeusta valmistelleet. Ensimmäisellä kerralla kukaan kansallisista parlamenteista ei ilmoittautunut, eikä myöskään äh, hallitusten pysyvistä edustustoista. Nyt tilanne on oikein hyvä, olemme iloisia, että tulitte tänne. Meillä on täällä edustaja 11 kansallisesta parlamentista ja kamarista, neljä valiokunnan puheenjohtaja, Italia, Kreikka, Portugali, Espanja, Ruotsi, Suomi, Latvia, Kroatia, Saksa ja Belgia ovat paikalla. Haluaisin sydämesti kiittää te, toivottaa teidät tervetulleeksi. Virolainen kollega ei voinut tulla paikalle hallituskriisin takia ja puolalainen kollega on sairastanut. Muuten meillä olisi vielä enemmän henkilöitä täällä. Olemme iloisia, että Irlannin, Kyproksen, Maltan, Slovenian ja Alankomaiden pysyvät edustustot ovat edustettuina täällä sydämellisesti tervetuloa. Meille vuoropuhelu kansallisten parlamenttien kanssa on tärkeää, koska talousarvion valvontavaliokunta käsittelee eh, budjettia, josta 80 prosenttia on yhteisessä hallinnassa. Eh, olemme sitä mieltä, että meillä on teille sanottavaa, mutta teillä myös meille, siksi haluamme kuulla teitä, mutta haluamme teille myös välittää meidän eh, näkemyksiämme. Tervetuloa. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi herra Lasaruun tilintarkastustuomioistuimesta. Hän on jäsen, joka vastaa DAS-lausumasta ja myöskin virheasteiden laskelmista eri otsakkeissa ja budjettikohdissa. Hän tulee tekemään alustavat kommentit myöhemmin. Sitten haluaisin toivottaa tervetulleeksi vuoden 2015 budjetin vastuuvapauden esittelijän Äh, Joachim Zellerin, berliiniläisen. Meille kysymys siitä, miten määrärahoja käytetään, on avainkysymys. Tämä ei ole mikään asia, jonka vain ähm, äh, hyväksymme noin vain, kuten monissa kansallisissa parlamenteissa toimitaan, eli että menojen käytön hyväksymme noin vain ja sanomme, että ei asioita enää voida muuttaa. Me haluamme oppia äh, edellisen vuoden menojen käytöstä, miten voisimme asiat tehdä paremmin ehkä seuraavana vuonna. Siksipä toivotan myös herra Mögelen, äh, äh, maatalouspääosastus herra Martinin Ähm, ja herra Graffin, jotka tulevat äh, aluepääosastosta ja budjettipääosastosta. Ja olen erittäin iloinen, että kaikki olette täällä paikalla. siksi päätänkin puheeni tähän ja haluaisin antaa äh, vuoden 2015 ähm, budjetin vastuuvapauden esittelijälle puheenvuoron. Täällä on tällaisia valensinisiä lappuja, joilla voitte pyytää puheenvuoroa. Äh, tehkääpä niin, niin että voin sitten teidän nimenne mainita niin kuin kuuluukin. Nyt on esittelijällä puheenvuoro. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvä herra Lasaru, hyvät kollegat kansallisista parlamenteista ja hallituksista. Minullekin on erittäin tärkeää kiittää teitä siitä, että olette tulleet tänne paikalle tänään, koska mielestäni yhteistyö Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamenttien jäsenten sekä myös alueparlamenttien jäsenten välillä on tärkeää. Mehän tuomme myös kovasti äh, aluepolitiikkaa. Siitä tulee yhä tärkeämpää, kun on kyse yhteisten tavoitteiden luomisesta, mutta myös siitä, että yritetään saavuttaa nuo tavoitteet. Mehän olemme tällä hetkellä hyvin tärkeässä vaiheessa Euroopan unionissa, jos ajattelemme vain näitä rahoituskysymyksiä, niin ei ole kyse pelkästään vuoden 2015 vastuuvapaudesta. Vuosi 2015 oli erityinen vuosi, koska se oli toinen vuosi uudella ohjelmakaudella. Toisaalta se on ensimmäinen vuosi, joka kuuluu täysin nykyisen komission vastuulle. 2014han ei vielä ollut niin mutta vastuuvapaus liittyy myös alkavaan keskusteluun monivuotisen rahoituskehyksen puolivuotis, puoliaika-arvioinnista ja vuoden 2017 budjetista. Ja Me käynnistämme eh, myös jo keskustelen monivuotisen rahoituspuitteiden väliaikaisarvioinnista ja siitä, miten näitä rahoitusvälineitä tulisi tulevaisuudessa jatkaa Euroopan unionissa. Euroopan budjetti perustuu eh, suurilta osin jäsenvaltioiden maksuosuuksiin, jotka eh, taas tulevat veronmaksajilta. Täytäntöönpano on sitten usein täytäntöönpano vir, viranomaisen tehtävä kansallisella tasolla tai aluetasolla. Kuitenkin olen sitä mieltä, sitä tunnettua saksalaista komissaria me istumme kaikki samassa veneessä. 80 prosenttia Euroopan unionin budjetista menee takaisin jäsenvaltioihin. Siellä sitä toteutetaan maatalouspolitiikassa, tutkimuspolitiikassa, tutkimuksen puiteohjelman kautta, mutta erityisesti myös koheesiopolitiikan ja rakennerahastojen avulla. Ja se, että nämä määrärahat käytetään oikein budjettikohtien mukaan. Se on yksi asia, se, että noudatamme itsellemme asettamia sääntöjä, mutta toiseksi tärkeää on myös se, että saavutammeko ne tavoitteet, jotka olemme yhdessä itsellemme asettaneet Euroopan unionissa niillä määrärahoilla, jotka olemme eh, antaneet. Ja nyt meillä on jatkokeskustelu tässä. Kuulemme, että tavoitteiden saavuttaminen on usein vaikeaa, koska byrokratiaa on niin paljon. On Euroopan säännöt, sitten jäsenvaltioilla on omat sääntönsä ja siellä, missä alueilla on vahva asema, niin aluehallinnosta tulee vielä omat säännöt siihen päälle niin, että ne, jotka ovat täytäntöönpanoprosessissa, prosessissa ovat usein vaikeuksissa ja heidän on vaikea toteuttaa kaikki nämä määräykset. Toisaalta, jos haluamme harjoittaa valvontaa, ja sehän on myös meidän valiokuntamme päätehtävä, meidän täytyy luottaa siihen, mitä jäsenvaltiot meille kertovat, tiedot, arviot, joita jäsenvaltiolta saamme meidän omat mahdollisuutemme, myös tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuudet ovat varsin rajalliset. Tämä pakottaa meidät eh, vahvistettuun yhteistyöhön vielä vahvempaan kuin mitä se aikaisemmin on ollut, koska mielestäni meillä on tässä yhteinen etu kyseessä ja eh, sen pitäisi näkyä myös tässä meidän yhteistyössämme. Te, jotka toimitte aluetasolta ja kansallisissa parlamenteissa. Tarvitsemme yhteistyötä kanssanne. Odotan jo kovasti keskustelua näissä kolmessa paneelissa, millaisia näkemyksiä tulee esiin, mikä teidän mielipiteenne on, koska se on tärkeää ei vain kun arvioidaan vuoden 2015 varainhoitovuotta, vaan myös kun pohdimme, miten haluamme jatkossa edetä eurooppalaisissa hankkeissa, strategioissa ja suunnitelmissa ja mm, miten käytämme ne eurooppalaiset määrärahat, jotka suurilta osin palautuvat takaisin jäsenvaltioihin. Sydämelliset kiitokset. Nyt meillä on ensimmäinen puhuja, herra Lasarus Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra Zelle, vuoden 2005 vastuuvapaus. Mietinnön esittelijä, kunnianarvoiset kansallisten parlamenttien edustajat. Ensiksi kiittäisin äh, talousarvivalvontavaliokuntaa kutsusta tähän parlamenttien väliseen valiokuntakokoukseen. Minulla on aina kunnia ottaa osaa tällaisiin keskusteluihin. Ja tällä kertaa arvostettujen osanottajien ja puhujien keskuudessa. Tuolette kansallisista parlamenteista ja instituutioista. Koska meillä on ensimmäinen istunto kolmesta ja puhun kaikissa kolmessa istunnossa, esittelen nyt lyhyesti tilintarkastustuomioistuimen se on EUn ulkoinen äh, tilintarkastaja, auditoija ja sen rahoituksen vartija. Se ei tee budjettipäätöksiä, me autamme EUlle toimia vaan paremmin antamalla ajankohtaisia raportteja. Me autamme parlamenttia ja neuvostoa harjoittamaan valvontavaltaansa budjetin täytännön suhteen. Yksi kertomuksistamme on EUn tilejä koskeva vuotinen kertomus, jossa puhutaan, käsitellään tilien luotettavuutta ja siihen pohjan olevien transaktioiden oikeudenmukaisuutta. Minä, minä olen jäsen, joka on vastuussa kertomuksesta ja rahoituksesta. Nyt tänä vuonna meillä on ollut uusi yhteistyömalli EUn ja sen maiden kanssa. Esitykseni palaa historiaan ja esittelen joitakin tilintarkastustuomioistuimen kestäviä tavoitteita. jota tilintarkastustuomioistuimella on ollut käsiteltävänä ajanjaksona ja vieläkin pyrimme yhteen kattavaan auditointiin vuonna 2016. Budjetin pitää olla noin 110 miljardia euroa ja olemme kolmannella vuodella EU 2014-2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä ja budjettimenot jakautuvat eri budjettikohtiin ja otsakkeisiin. Ja se valtiot ovat merkittävässä määrin EUn budjetissa mukana. Ensinnäkin ne keräävät suurimman osan budjettituloista. Me raportoimme tulopuolesta ja julkaisemme myös erityiskertomuksia. Esimerkiksi vuonna 2013 kertomuksenne ja tämän vuoden kertomuksemme sen sisällä tapahtuvasta arvonlisäveropetoksesta, jossa totesimme, että lisää toimia tarvitaan. Asemaiden viranomaiset valikoivat investointiprojekteja, infrastruktuuri- ja työllisyysprojekteja. He maksavat ja tarkastavat viljelijöiden ja yritysten kuluja, jotka perustuvat projekteihin. Ja ne maksavat noin 80 prosenttia EUn menoista, vaikka sopimuksen 317 artikla mukaisesti on päävastuussa samassa artiklassa todetaan, että budjetin täytäntöönpano tapahtuu yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä pitää tapahtua tehokkaasti, tuloksellisesti, taloudellisesti. Se täytyy tarvita vastiketta rahoille. EUn budjetin täytyy tarjota EU-lisäarvoa. Meillä on pitkän aikavälin tavoitteita, jotka ovat yhä lähempänä saavuttamista. Lausunnossa asetamme, asetamme joukon tavoitteita, joiden avulla menoja parhaiten valvotaan. Sitä keskustellaan tässä istunnossa, mutta myös seuraavassa. Ja nämä, sekin että varojen käytön valvonta on avointa ja seurattavaa. Seura, seurat ovat yksinkertaisia ja vältämme turhaa byrokratiaa. Riippumattomien tilintarkastajien täytyy tarkastaa varan käyttö satunnan pohjalta, mikä ma- mahdollistaa sen, että tälle tarkastustuomioistuin voi ilmoittaa saa luottaa tileihin varhaisessa vaiheessa – ja kun nämä ehdot eh, toteutuvat, meillä on yhtenäinen prosessi. Me olemme esimerkiksi maataloudessa vihertämisen osana ja Global Europe-ohjelmassa olemme tehneet tutkimuksia residuaalisesta selvittämättömästä virheasteesta. Riippumattomat tilintarkastajan raportit ovat lisäaskelia tässä projektissa parlamentti on avainasemassa, koska se on viimeinen askel budjetin tarkastelussa Euroopan parlamentin rooli budjetin valvonnassa on merkittävä. Ja budjettivaliokunta on ratkaisussa asemassa, kun seurataan äänestyksen täysistunnossa. Mutta kuten mainitsin, merkittävässä noin 80 prosenttia maksatuksista tapahtuu jäsenvaltiossa. Ja näiden maiden hallituksella toimenpanevalla vallalla on erityisessä roolinsa. ECOFIN tekee sitten suosituksen Euroopan parlamentille vastuuvapauden myöntävästä. Kansallisella alueellisilla parlamentilla on siis kaksinainen rooli. Ja on yhtäältä he valvovat parlamenttia ja tekevät päätöksiä esimerkiksi kohdallisen yhteisrahoituksesta tai maatalousmenojen takaisinmaksatuksista kollegani ja minä autamme sekä Euroopan parlamentti että kansallisia parlamenttia valvontatehtävissä. Meidän vuosikertomuksenne antaa tällaisen lausunnon, tarkastuslausunnon EU-varankäytöstä. Alueellisten kansallisten parlamenttien pitää huolta siitä, että saadaan lisäarvoa ja tämä auttaa EUn varainkäytövalvontaa. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich mache gleich weiter. Tämmöiset kiitokset. Sitten siirryn eteenpäin puhujalistalla. Tohtori Möbele äh, maatalouspääosastosta. Olkaa ähm. Kiitokset puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät jäsenet, hyvä Lazarum. Voin oikeastaan ainoastaan tukea sitä, mitä Lazaru juuri äsken sanoi. On mukava saada vaihtaa näkemyksiä lähestulkoon kaikilla tasoilla, jotka ovat mukana unionin varainkäytössä. Tämä on kiinnostava mahdollisuus kertoa, missä ongelmat piilevät ja sitten ehkä löytää, pyrkiä löytämään ratkaisujakin. Kuten Zeller sanoi, niin olemme kaikki samassa veneessä ja pyrimme sitten yhdessä ratkomaan ongelmia rakentavalla tavalla. Nyt sitten esitykseeni luottamus ja valvonta, niitä usein käytetään saman hengenvetoon. Me tiedämme, että ö, tässä luottamus merkitsee sitä, että yksi osapuoli haluaa toisen osapuolen toimintaan tukea luottaa. Ja sitten jos epävarmuutta alkaa olla, niin silloin toinen osapuoli myös käyttäytyy toisella tavalla. Eli tämän valvonnan ja luottamuksen välillä on selvä yhteys. Ikään kuin valvonta olisi luottamuksen pohja, mutta kuinka paljon valvontaa tarvitaan, luottamusta kehittämään ja kuinka paljon luottamusta sitten oikeastaan haluamme saada aikaiseksi. Ja minä käyn tätä läpi sitten maatalouspolitiikassa ja yhteisessä ähm, hallinnassa ja myös sitten tietenkin pääsihteeristöhän tässä on maatalouspuoli vastaamassa suuresta osasta unionin talousarviota. Jos katsomme nyt sitten ää, äh, tätä virheastetta, jonka komissio ja tilintarkastustuomioistuin on maatalouspolitiikalle asettanut. 2015 vuonna se oli 2,9 prosenttia ja se tarkoittaa sitä, että 97 prosenttia itse asiassa maatalouspolitiikan menoista on luotettavia ja suhteellisen varmoja. Pilari 1, 2,2 prosenttia siellä se virhe taso ja pilari 25,3 prosenttia edelleenkin, vaikka, ja se osoittaa, että huomattavia parannuksia on vielä tehtävänä. Kun sitten katsomme varsinaisia yksittäisiä maksuja, niin tilanne muuttuu paljon monimuotoisemmaksi. Jos katsomme sitten 2015 vuotuisia kertomuksia pilariin kaksi, niin siitä näemme, että 84 maksutoimistoa on saanut varauksen osakseen, koska ei ole ollut riittävästi perusteita niiden toimille. Ja 48 maksuvirastoa kuitenkin itse asiassa eh, jäivät huomautusten ulkopuolelle ja maatalouspääosasto on päässyt eh, tähän käyttäen eh, muitakin tilintarkastusmahdollisuuksia ja myös jäsenvaltioiden sertifiointielimiä. Tämä myös tarkoittaa sitä, että toimitaan varainhoitoasetuksen mukaisesti ja tähän tarvitaan tietenkin paljon tarkastajia, tilintarkastajia, jotta näihin lopputuloksiin päästään. Jos katsotaan sitten maksuvirastoja, niin uskomme, että meillä ei ole syytä ajatella, että jäsenvaltiot välittäisivät meille väärää tai manipuloitua tietoa. Kuitenkin tiedämme, että maksuvirastojen tarkastukset kuitenkaan eivät aina löydä kaikkia virheitä ja säännönvastaisuuksia, joita sitten on olemassa. Ja kun nyt lasketaan näitä vuosittaisia virheasteita, niin tutkaillaan näitä jäsenvaltioiden välittämiä tietoja ja käytetään myös kaikkea muuta saatavilla olevaa tilintarkastusmateriaalia ja myös sitten maksuvirastojen omia ilmoituksia käytetään ja komissio voi sitten käyttää näitä omiin vuotuisiin kertomuksiinsa toimintakertomuksiinsa ja meillähän on samat intressit kuin tilintarkastustuomioistuimella saada tällaiset kaiken kattavat kaiken kattava kuva tilanteesta. Ja jos ajattelemme nyt sitten maksuvirastoja ja edunsaajia ja niihin kohdistuvaa painetta, usein sitä arvostellaan liiallisesta hallinnollisesta taakasta ja liian suuresta paineesta jos me tutkailemme tätä mm, arvostelua, niin itse asiassa se, on, se kohdistuu kahteen eri ilmiöön. Ensiksikin kritisoidaan politiikan monimutkaisuutta, kun, erityisesti kun on kyse e, vahvasti kohdennetuista osasista ja toisesta pilarista varsinkin, ja lisäksi liian raskaita ja raskasta tuo valvonta, raskas tuo valvontajärjestelmä ja raskaat seuraukset sitten on olemassa. Ja, ja tässä on siis selvä ongelma tiedossa, millä tavalla hallinnollista taakkaa voidaan oikein vähentää, mutta sitten kuitenkin taata se, että virheasteet jäävät alhaisiksi ja maatalouspolitiikkaa mm, toteutetaan tehokkaasti jäsenvaltioissa. Minä haluaisin kuitenkin nyt sitten keskustella ja kertoa teille näistä neljästä merkittävimmästä kohdasta, joka me, jo meidän tehtävämme johtaa. Eli kun valvonta- ja tilintarkastusmenettelyt ovat niin monimutkaisia, niin koko kenttä monimutkaistuu ja näin tämä kaikki johtuu maatalouspolitiikan suuresta monimutkaisuudesta. Eli nyt pitäisi yksinkertaistaa koko politiikkaa. Komission jäsen Hogan on lähtenyt tälle reitille heti uransa alkumetreiltä. Hän on esittänyt säädöksiin yksinkertaistamista ja myös modernisoidut maatalouspolitiikkaa perusasetusten tasolla Omnibus perusasetuksessa ja myös seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä on hyvinkin kunnianhimoista. Kokemus osoittaa, että lainsäädännöllinen ja poliittinen päätöksentekoprosessi ei välttämättä aina ole ottanut yksinkertaistamista tähti ajatuksekseen. No sitten toiseksi tuo mukautuvuustaso on 98 prosenttia nyt tällä hetkellä täytäntöönpanosäädökset ovat hyvinkin yksityiskohtaisia, sitä, mutta tarvitaan myös hyvin vahvaa ja tiukkaa valvontaa ruohonjuuritasolla. Tämä erityisesti pilarissa kaksi, jonka virheaste on korkea meidän täytyy tuota politiikkaa yksinkertaistaa, jotta nämä nykyiset virheasteet voitaisiin saada laskemaan komission korjaustoimin. Ja jos me katsomme esimerkiksi viime vuoden arvioita, niin riski rajat eivät oikeastaan vaadi tulevaisuuden korjaustoimia. Ja jos sitten katsomme jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden täytäntöönpanokeinoja, niin tämä liittyy moderniin teknologiaan ja erilaisiin ratkaisuihin, esimerkiksi yhdennettyyn valvonta- ja hallintajärjestelmään ja kaukokartoitusjärjestelmään ja sen sijaan, että olisi tällaisia varsinaisia fyysisiä tarkastuksia e, itse tiloilla. Ja näin uutta teknologiaa voidaan käyttää ja näin helpottaa täytäntöönpanoa paikallistasolla ja kuitenkin sitten virhetasot pysyvät ja kustannukset pysyvät järkevällä tasolla. Meidän täytyisi myös maatalouspolitiikassa käyttää hyväksemme yhdennettyä valvonta- ja hallintajärjestelmää ja kaikkea olemassa olevaa tietoa sekä maanviljelijälle ja myös käyttää tuota ennakkotarkastusjärjestelmää ollaksemme jo varhaisessa vaiheessa korjaamassa mahdollisesti myöhemmin syntyviä virheitä. Ja, ja näin sitten lähdetään liikkeelle tuosta kustannushyötypääperiaatteessa suunnitellaan noita paikan päällä tehtäviä tutkimuksia ja viidestä prosentista kolmen prosenttiin, ehkä jopa yhteen prosenttiin voidaan kustannu- virhetasoa vähentää, jos valvonta suoritetaan aivan oikein. Tulevaisuudessa tällaista vaihtoehtoa mahdollisesti voidaan käyttää myös muissa tukijärjestelmissä, jos sertifiointielimet osoittavat, että kansallinen valvontajärjestelmään voi luottaa. Ja Tällä, tässä tapauksessa maatalouspääosasto on valmis uudelleen suuntaamaan valvontaansa ja, ja maksuvirastojen huomion kiinnittämään erityisesti näihin korkeimman riskin aihealueisiin. Ja näin uskon, että kaikki esittämäni johtaa meidän tilintarkastuksemme kohdennetummaksi ja paljon tehokkaammaksi. Ja vielä lopuksi lyhyesti kertoisin teille muutamasta ö, ähm, ö, äh, pää, periaatteesta vuoden 2020 jälkeisestä äh, maaseudun kehittämistilanteesta. Tulevaisuudessa täytyisi nimenomaan katsoa minkälaisiin tuloksiin on aikaisemmin päästy ja määritellä nuo tavoitteet selkeästi, pikemminkin kuin aina miettiä näitä hyväksyttävyyskriteerejä. Täytyisi myös aina toimia ex ehdollisuuden mukaisesti ja myös täytyisi maaseudun kehittämispolitiikkaa mukauttaa unionin fokusalueisiin ja prioriteetteihin. Ja näin ö, tuota, tässä voit, näin voitaisiin sitten mm, hyvä taloudellinen hallinto taata myös ruohonjuuritasolla. Unionin valvontarooli on tietenkin edelleenkin merkittävä maatalouden kehitys puolella ja sitten no ympäristö, maatalouden ympäristötoimet esimerkiksi ja monet muut vastaavat. Ja näin käytetään unionin valvonta, valvontaa nimenomaan arvioimaan tulos, tuloksia ja saavutuksia. Ehdotetaan edunsaajan tasolle laillisesti oikeudellisesti sitovia tavoitteita ja jäsenvaltion tai alueellisen tason valvontaa ei näin ollen niin paljon käytettäisi. Tässä komissio arvioi jäsenvaltioiden tehokkuutta ja taloudellista suorituskykyä jäsenvaltiotasolla ja myös ex ante ehdollisuutta pikemminkin kiinnitetään huomiota enemmän tuloksiin vuoden 2020 jälkeisellä ajalla maaseudun kehittämisessä. Ja näin voidaan sitten he, höllentää tuota valvontataakkaa ja yksityis, yksinkertaistaminenkin sitten palvelisi komission tavoitteita. Ja tämä kaikki sitten herättäisi myös enemmän luottamusta myös jäsenvaltioissa maaseudun kehittämiskysymyksissä. Kiitämme teitä ja nyt menemme eteenpäin puhujalistalla. Meillä on Saksenin maatalous- ja ympäristöministeri herra Schmidt. Olemme iloisia siitä, että olette täällä, mutta kun on puhe valvonnasta ja luottamuksesta, haluaisin antaa teille luvun maatalouden kehittämisessä Saksilla oli 2,76 prosentin virhetaso ja maatalousvaliokunta nosti tämän virheasti 4,4 prosenttiin. Tämä siis luottamuksesta ja valvonnasta. Ja siksipä olenkin enemmän komission puolella. Meille on erittäin tärkeää se, kuinka luotettavia ne tiedot ovat, mitä jäsenvaltiot meille ilmoittavat jos me yhdessä tarkastuksessa pystymme mm, luottamaan näihin tietoihin, niin se olisi meille suuri ilo. Kiitoksia, hyvä ministeri. Kiitoksia puheenjohtaja, äh, Varoa Gressle, arvoisat jäsenet äh, Euroopan parlamentista, jäsenvaltioista, hyvät komission edustajat, hyvät naiset ja herrat, sydämestä kiitokset myös minun osaltani, että minulla on mahdollisuus täällä tänään esitellä näkemyksiämme maatalouden edistämisestä vuoden 2020 jälkeen. Kaiken tämän päällä äh, lukee aina sana yksinkertaistaminen. Näin on ollut edellisissäkin uudistuksissa ja siksi meillä äh, on nyt vähän erilainen lähestymistapa aikaisemmin. Ehkäpä voin kertoa teille lyhyesti osavaltiostamme. Saksista. Me olemme yksi uusista osavaltioista, te sen jo sanoittekin. Me hyödymme eh, viimeisen 25 vuoden ajan valtavasti eurooppalaista tuista ilman unionin tukea. Eh, osavaltiomme kehitys viimeisen kahden ja puolen vuosikymmenen aikana ei olisi ollut mahdollista. Me tiedämme, kuinka tärkeä Eurooppa on meille. Me tiedämme, kuinka tärkeä Eurooppa on eh, niille alueille, joiden täytyy vielä kehittyä ja uusille jäsenvaltioille ja siksi meille on erittäin tärkeää löytää menettelyjä, jotka sitten ovat myös toteutettavissa jäsenvaltioissa. Se on ollut yksi meidän äh, lähestymistavoistamme äh, esitimme itsellemme kysymyksen, että kun miksi sitten aina kaikkien uudistuksen yhteydessä, kun kaikki puhuvat yksinkertaistamisesta, sen saavuttaminen on kuitenkin niin vaikeaa. Yksi syy tälle on se, että jos keskustelee ainoastaan järjestelmän yksityiskohdista, niin saa kyllä osittaisista yksinkertaistamista aikaan, mutta koska nämä järjestelmät ovat yhdessä toisiinsa, niin voi olla, että toisessa kohtaa syntyy äh, hankaluuksia, joten meidän ehdotuksemme oli tehdä äh, kokonaisuus. Äh, ehdotus uudelle maaseuturahaston äh, ohjelmakaudelle. Sitten helposti puh- käymme sisällistä keskustelua äh, tuki suunnista, kuinka paljon pannaan maaseudun kehittämiseen, kuinka paljon luonnonsuojeluun, kuinka paljon maa, talouden edistämiseen. Tässä kiistat ovat suurimpia ja siksipä meidän ehdotuksemme eh, on nyt erillään sisällöstä. Minä puhun ainoastaan tästä hallinnollisesta täytäntöönpanosta aivan samaa, kuinka monta prosenttia menee luonnonsuojeluun, kuinka monta muihin asioihin. Siitä on keskusteltava myöhemmin. Tämäkin on mielestäni tapa eh, saada nopeammin aikaan ratkaisu, joka on hyväksyttävissä. Tietenkin me tarvitsemme toteutettavan oikeuspuitteiston määrärahojen korrektille ja tehokkaalle käytölle. Me tarvitsemme siis säännöt jotka jäsenvaltiot voivat myös toteuttaa ja joita jäsenvaltiot pystyvät noudattamaan. On aivan selvää, että petoksista on rangaistava. Siitä ei tarvitse keskustellakaan, mutta me haluaisimme että erotetaan menettelytavalliset virheet ja tarkoituksellinen petos toisistaan. Ja Lopuksi meille on tärkeää se, että hyväksyntä ja luottamus Eurooppaan, joka tänä päivänä on tärkeämpää kuin koskaan, saadaan vahvistettua. Se on varmasti meille kaikille tärkeää. Nyt tässä visualisoimme hiukan tämän Äh, asetuspuitteiston sääntöviidakon, jota meidän on noudatettava. Vuonna 1994 meillä oli 80-sivuinen asetus, siis 80-sivuinen ohjelma ja viisi mm, asetusta, jolla jokaisessa oli noin 30 sivua. Nyt meillä on noin 1000 sivua ja 24 asetusta ja 60 suuntaviivaa jokaisessa 20 sivua tekstiä. Eli tässä on jo se ongelma, jos tätä kaikkea haluaa noudattaa, jos jokaisessa valvonnassa huomioidaan kaikki nämä säännöt, niin sitten tässä menettelyssä on virheitä jo mm, sisällä, sisään rakennettuna, vaikka kuin tarkkoja olisivat hakemuksen tekijät, niin sitä ei pystytä varmistamaan, ettei virheitä synny joten mm, tässä ei pystytä näitä sääntöjä enää noudattamaan ja siksi olenkin iloinen, että puhutaan tästä tavoitesuuntautuneisuudesta. On tärkeää se, että tuen tavoite toteutuu eikä tärkeää ole se, että onko se kyltti, joka siihen paikalle pystytetään kaksi senttiä liian iso tai liian pieni. Siitä ei mielestäni pitäisi rankaista. Tämästä valvontajärjestelmästä puhuttiin myös. Meillä on nyt tällä välin tällainen valvontajärjestelmä ähm, Saksin näkökulmasta, jossa meillä on 12 äh, elintä, jotka valvovat usein samoja asioita. Siksipä meillä pitäisi olla äh, selvästi määriteltynä, kuka on vastuussa mistäkin tarkistuksesta Ähm, tämä hallinnon taakka on valtaisa. Äh, Baden-Württembergin tilintarkastustuomioistuin viime äh, ohjelmakaudella, jolloin vaatimukset eivät olleet niin suuria, ähm, huom- totesi, että äh, Baden-Württembergissä käytettiin 100 euroa siihen, että saatettiin käyttää 300 euroa tuki. Ja ähm, me Meillä on ollut sellainenkin tilanne, että on käytetty melkein 900 euroa siihen, että on pystytty tunnistamaan 23 euron arvoinen virhe. Tämä on väärä tie. Mekin voimme Saksista antaa esimerkin äh, muotovirheen takia. Äh, oli kyse kolmen 1500 äh, euron tuesta Mm, syntyi äh, taakka, joka oli 860 000 euroa. Eli siis tässä äh, ei katsota enää tavoitetta, vaan ainoastaan sääntöjen noudattamista. Jos on epävarma, niin ei sitten hakemusta jätä laisinkaan. Me olemme kokeneet tämän useasti, että hakijat eivät enää katso sitä, mikä on tärkein saavutettava tavoite, vaan katsovat vain sitä, mikä on yksinkertaisinta ja helpoiten saavutettavissa. Sen täytyy muuttua seuraavalla ohjelmakaudella. Siksi meidän uudistusehdotuksessamme. No, nyt tuo planeetat pyörivät, mutta no niin. Niin, että tästä olemassa olevasta järjestelmästä vähentäisimme drastisesti näitä asetuksia. Haluaisimme hallinnollista yksinkertaistamista, selkeää sellaista, vähemmän keskitettyjä määräyksiä, selkeitä ja sitovia ohjeita, ei suuntaviivoja, ja jos suuntaviivoja, niin silloin äm, tällaisena neuvoina, mutta eivät, ei velvoitteina. Ja tarkastuksissa on huomioitava suhteellisuus. Kyllä, äh, tietenkin tarvitaan luottamusta äh, tarkastusjärjestelmään, jonka on oltava auditoitu ja sertifioitu, ja jos virheitä löytyy, ja jos valvontajärjestelmät auditoidaan ja virheitä löytyy, niin sitten on tehtävä lisätarkastuksia, ja lopussa äh, on seistävä rangaistuksia, siitä olemme kaikki samaa mieltä. Tämä esimerkki, jonka mainitsitte, puheenjohtaja äh, Saksilla äh, mainits, ilmoitti 2,7 prosenttia virheitä, komissio totesi 4,4 prosenttia. Ei tässäkään tehdä eroa äh, todellisen petoksen välillä vaan, ja menettelytapavirhaiden välillä, vaikka sitten ehkä tukitavoite saavutettiinkin. Tämässäkin on tehtävä ero, siksi meidän ehdotuksemme on että selkeytetään oikeuspuitteistoa, selvästi oltaisiin tavoitesuuntautuneita eikä keskityttäisi menettelytapoihin. Ja sitten tämä yksi tarkastus, eli pitäisi olla selvästi määritelty, kuka tarkastaa mitä seuraavalla ohjelmakaudella. Haluaisin vielä korostaa sitä, että meille on tärkeää se, että tarkastuksissa on löydettävä mahdolliset petokset, mutta luottamuksen rakentamisen kautta äh, pitäisi jäsenvaltioissa myös rakentaa taas hyväksyntää tälle ohjelmakaudella. Ei voi olla niin, ja mehän olemme eh, lähettäneet tämän ehdotuksen useille jäsenvaltioille, olemme keskustelleet heidän kanssaan, olemme saaneet hyvin paljon myönteistä palautetta. Ei voi olla niin, että ne alueet, jotka eniten eh, hyötyisivät tästä tuesta, eivät sitä voi toteuttaa. Me tarvitsemme todellista uutta alkua ja siksi sydämelliset kiitokset siitä, että sain olla täällä tänään. Mekin kiitämme erityisesti näistä innovatiivisista ehdotuksista, joista pian heti keskustelemmekin, koska virolainen puhuja, jonka piti tänään puhua, ei voinut tulla paikalle hallituskriisin takia. Meillä on kolme puheenvuoropyyntöä kansallisista parlamenteista. Edustaja Pereira Portugalista, olkaa hyvä. Tervetuloa. Muito boa tarde, senhora presidente, caros colegas. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Minulle on ilo esitellä Portugalin parlamentin näkemyksiä tästä asiasta. Me otamme tärkeitä askelia eteenpäin ja meidän täytyy paremmin taata kansalaisten ja EU-instituutioiden kommunikaatio. Ja Portugalissa olennainen muutos on, olennaisia muutoksia tapahtuu EU-varojen käytössä ylipäätänsä, mutta erityisesti maatalouspolitiikassa. Portugali on, on tuotannon näkökulmasta, tuotantotoon kannalta saanut melkein vähiten tukea EU-ssa, siis pilari yhden alla. Kaikki on tietysti metodologiasta kiinni, mutta meidän arvion mukaan Portugali tästä huolimatta kuitenkin hyötynyt tuesta. Portugalin maatalous on saanut Tulla tulovirtoja, jotka ovat vaikuttaneet tuotantoon, innovointiin, markkinointiin ja moniin muihin osatekijöihin. Meistä näyttää sillä, että rahoituksen volyymi on ollut sellainen, että ilman sitä meillä ei olisi sitä elinkelpoista maataloussektoria, joka meillä nyt on. Portugalin hallituksen olisi ollut vaikea tarjota tukea samalla tasolla – Varojen käytössä ja täytäntöpanossa toteuttamisessa on ongelmia. Ja yksi ongelma on jäsenvaltioiden ja komission välinen tiedon kulku. Tai sanotaan joustavuuden puute ratkaisujen etsimisessä. 2008 jäsenvaltioiden jäsenvaltiot ovat sen jälkeen palauttaneet rahoja EU-hun sääntöjen noudattamattomuuden vuoksi. Meidän täytyy tarkastella paremmin, minkälaiset menot ovat parhaita auditoinnin kannalta. Auditointijärjestelmät ovat hyvin kehittyneitä ja varoja peritään takaisin, mutta joskus on selkeyden puutetta ja tarvitaan enemmän ohjausta komissiolta. Komissio on saanut ...2011 ajalta takaisinmaksupyyntöjä ja epäsäännönmukaisuudet olivat 3,6 prosenttia maksetusta määristä, mutta vaikka Oltaisiin kuinka tiukkoja tahansa paikallisviranomaisen ja komission välillä pitäisi olla kommunikaatiota, että vältettäisiin tulevaisuudessa virheitä. Esimerkiksi tämä talouden vihertäminen, sen tulkinnasta on, to, toteuttamista on paljon tulkintoja ja se ei oikein sovi kentälle hyvin ja joten kansallisten viranomaisten komission pitäisi kommun olla yhteydessä, että se toteuttaisi paremmin ilman, että vi- tavoitteiden, tavoitteen vihertäminen kärsisi. Ja ruoanlaatua koskevat säännöt. Yhteisen säännöt perinne tuotantovapaa varten, niin ne täytyisi olla joustavia. Potilassa kansalliset viranomaiset tulkitsivat säännöstä kovin joustamattomasti, ja me lähes menetimme jotkut perinteisimmät ruokatuotteet tämän seurauksena. Portugalissa ainutlaatuiset perinteiset tuotteet ovat keinoja ylläpitää maataloutta ja meillä on pitkä lista, lähes 200 tuotetta. Jotka, ja me tarvitsemme niitä varten joustavammat säännöt. mikä hyödyntää maataloutta ja tähän päästään paremmalla kommunikoinnilla viranomaisten ja komission välillä. Ja myös maatalouden elinkelpoisuuden takavan budjetti, se pitää, pitäisi toteuttaa joustavammin. Täytyy ottaa huomioon, että maatalouden tuotantomallit vaihtelevat kovasti EU-ssa. joten paikallisiin oloihin pitäisi so- sopeutua. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Halusin teillekin vielä antaa nämä luvut. IFAP-maksu viranomainen Portugalissa 2015 ilmoitti 3,3 prosenttia epäsäännönmukaisuutta. Komissio sitten nosti tämän 10,4,9 prosenttia 2013. Suorissa tuissa sama maksuviranomainen ilmoitti 0,82 prosenttia ja komissio nosti tämän 4,37 prosenttiin suorissa tuissa. Tällä vuonna tilanne näyttää paremmalta 0,66 prosenttia joka nostaa 1,5 prosenttiin. Jos puhumme yksinkertaistamista, meidän täytyy puhua myös eh, näiden maksuviranomaisten tämän hetkisestä saavutuksista. Kyllä, minä kannatan yksinkertaistamista ja vähempää valvontaa sitten. Olisi hyvä, jos voitaisiin eh, luottaa nykyiseen eh, valvontaan paremmin. Tästä meidän on keskusteltavaa pian myös komission kanssa se, minkä mainitsitte, tiedonvaihto ja paremmat ohjeet paikallisviranomaisille on erittäin tärkeää. Sitten haluaisin antaa puheenvuoron kollega Balaruakselle Kreikasta. Haluaisin myös sanoa teille, että OPTP, kreikkalainen maksu, viranomainen. Siitä äh, olemme kovasti tehneet työtä, olemme käyneet siellä jo kaksi kertaa ja siellä on tapahtunut paljon parannusta. Maaseudun kehityksen suhteen tilanne ei ole vielä niin hyvä. He ilmoittivat 0,65 prosenttia. Komission korjasi tämän 5, yhteen prosenttiin. Haluaisin nämä luvut teille vain antaa, koska on tärkeää, että me tiedämme, mistä puhutaan ettemme vain hienostuneesti puhu toistemme ohitse. Hyvä kollega, teillä on puheenvuoro. Kiitokset puheenjohtaja. En nyt tahdo sen enempää ryhtyä näitä eri lukuja arvioimaan sen enempää. Onhan olemassa monia tutkimuksia ja arvioita siitä, mikä on keskuksen eli Brysselin ja kansallisten hallitusten välinen suhde. Mutta jos katsomme näitä lukuja nyt kumulatiivisesti ajatellen, niin kuin tässä esityksen alussakin kuultiin, niin voidaan havaita, missä tuo varsinainen hallinto taso on ja miten hallintotaso vaikuttaa virhetasoon. Itse asiassa näyttää siltä, että virhetaso on sama, on kyse sitten jaetusta hallinnosta tai sitten suorasta hallinnosta, suorasta valvonnasta, joka tulee komissiosta. Ja näin, jos ajattelemme yksinkertaistamista ja byrokratian vähentämistä, niin sitä kyllä todella tarvitaan, kun nykypäivän byrokratian tasoa katsomme. Eli parantamisen varaa hyvinkin paljon sitten on olemassa. Meidän täytyy päästä eroon äh, tietysti kaikista virheistä ja totta kai virheitä voi vähentää, jos byrokratia olisi jollain tavalla vähän helpommin hallittavissa. Ja jäsenvaltioilla voisi olla enemmän vastuuta myös, eli olisi enemmän tämmöistä jaettua, tällaista jaettua hallintoa olemassa. Ja näin sitten myös unionin visioon voitaisiin samaistua helpommin ja toteuttaa tuota unionin visiota paremmin. Tietysti jotain lisäarvoa aina täytyy tuoda myös paikallistasolle ja yksinkertaistaminen sellaista voisi todellakin saada aikaan. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä tahtoisin korostaa sitä, että maatalouspolitiikan eh, lähemmässä tarkastelussa aina alkumetreiltä lähtien, nykypäivään lähtien on, se on oikeastaan tarkoittanut sitä, että se tasapainottaa tilannetta ja e, e, olisi hyvät e, hyödyt kaikille, mutta nyt näyttää siltä, että suuret valtiot ovat hyötyneet enemmän kuin pienet, eikä Bryssel ole näyttänyt käsittävän, että on olemassa myös perinteisiä maatalouden muotoja ja pienimuotoista maataloutta monissa maissa. Ja näin tukea on myönnetty pienille valtioille ja näin sitten jotkut maanviljelijät ovat kasvattaneet ähm, menestyneet paremmin tietyn aikarajan sisällä, mutta näin on sitten ähm, perinteistä maataloutta tuhottu, vaikka perinteinen maatalous olisi voinut olla eduksi sekä Kreikalle että koko unionille. Joten valitettavasti me olemme nyt päätyneet siihen tilanteeseen, että 75 prosenttia maatalouspolitiikan luvuista ja, ja tuo, tu, tu, maataloustuotteista Kreikassa itse asiassa ovat tuontitavaraa, eli ei paikallista tavaraa. Näin on siis paikallista tuotantoa paljolti menetetty. Ja tästä täytyisi kyllä nyt jotakin oppia. Ja jos, ja uskon, että täytyisi jollakin tavalla joustavammin toimia niin, että pienetkin maat nähtäisiin eräänlaisina alueina ja tällaisina maaryhminä ikään kuin yhtenäisinä alueina. Se voisi ehkä helpottaa tätä hallintoa myös ja myös saisi maan talouspolitiikan toimimaan tehokkaammin myös tällaisilla maa-alueilla, maaryhmien alueilla. Ja minä olen sitä mieltä, että pitäisi itse asiassa ottaa uudelleen käsittelyyn tuo elintarvikeita koskevaa lainsäädäntö sekä maatalouspolitiikassa että myös muilla alueellisilla aihekokonaisuuksilla. Esimerkiksi kun katsotaan Saksaa, niin siellä on ylituotantoa 9 prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta eivätkö perustamissopimukset tällaisen täysin kiellä? ja näin näiden valtio, näitä valtioita täytyisi nyt sitten vähän ravistella, eikä tällaista pitäisi saada ollenkaan sallia, mutta näin nyt vaan on kuitenkin käynyt. Kiitoksia. Meillä on herra Martini äh, Italian senaatista puhujalistalla ja äh, minä en voi teitäkään säästää näiltä luvuilta maaseudun kehityksessä. Meillä on yhdeksän maksuvirastoa, hyvin erilaiset tulokset, jotka kuitenkin ovat parantuneet Italiassa, mutta meillä on eräs maksajavirasto, 1,35 prosenttia, joka korjattiin sitten 5,12 prosenttiin, mutta suorissa äh, tuissa ne ovat tietenkin erittäin tärkeitä, koska ne ovat hyvin suuri osa määrärahoista ja vain yksi näistä maksajaviranomaista on olennaisuusrajan yli. Äh, tässä on kyllä asiat parantuneet. Voisimme kyllä olla paljon vahvempia, jos vetäisimme yhtä köyttä. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä en aio puhua luvuista tai tietyistä politiikan aloista, jotka täällä mainittiin, vaan olen täällä sanottakseni, että Italian senaatti kovasti kannattaa vahvistettua yhteistyötä äh, talousarvion valvontavaliokunnan kanssa äh, pysyvänä äh, järjestelmänä, jotta voitaisiin parantaa eh, tuloksia ja kaikki saada aikaan edistysaskel. Senaatissa olemme tehneet hyvin paljon viime vuosina. 2009 tehtiin tutkimus yhteisön määrärahojen käytöstä ja valvonnasta teimme ehdotuksia hallituksille ja alueille tämän analyysin pohjalta ja löysimme myös puutteita, kuten esimerkiksi hallinnolliset erot, byrokratian monimutkaisuus tai valvonnan ja ex post-arvioiden puute. Tämä tutkimus tuotti kuitenkin tuloksia, kuten te puheenjohtaja itsekin sanotti, on tapahtunut parannusta arvioidaan, että 31. maaliskuuta 2017 eh, hyödynnetään 103 prosenttia resursseista. Tämä on erittäin hyvä asia. Italialla me olemme, eh, hallituksessa on ryhdytty toimiin. On yhteistyövirasto, se tuottaa tuloksia ja alueet, jotka ovat tärkeä osa tätä keskustelua, ovat Äh, ryhtyneet toimiin ja me olemme kannustaneet niitä ajattelemaan eurooppalaisesti. Minä itse olen ollut äh, Toskaanan alueen puheenjohtaja kollegat, saksalaiset kollegat tuntevat Toskaanan varmaan hyvin. Ja muistutan keskustelusta, jota käytiin alueiden komiteassa. Ongelma ei ollut se, että alueellistetaan Eurooppa, vaan eurooppalaistetaan alueet ja tehdään niistä todellisia eurooppalaisen äh, toiminnan toteuttamisen välineitä. Ja senaatti äh, tulee 22. marraskuuta ähm, kuulemaan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittelyn. Tämä on toinen elementti tätä yhteistyötä ja toivomme, että voimme tehdä vielä enemmän, että voimme äh, varmistaa, että ne tiedot, jotka Italia antaa Euroopan unionille, vastaavat sitä, mitä tilintarkastustuomioistuin vaatii. Meidän pitäisi myöskin tunnistaa ongelmat ja hyvät käytänteet, joita on Euroopan määrärahojen käytössä, niin että tästä olisi hyötyä kaikille. Ja yritämme myös voittaa tämän use it or lose it periaatteen. Tiedän, että meillä on erillinen sessio tästä, joten en aio nyt keskustella siitä mutta se on hyvin tärkeää niille alueille, jotka ovat jäljessä. Ja äh, lisäksi olisi tärkeää luoda sellaisia yhteistyön muotoja, mm, parlamentaarisia yhteistyön muotoja, jotka olisivat pysyviä, erityisesti Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan kanssa ja kiitän lämpimästi kutsusta tänne. Sydämelliset kiitokset, me kiitämme teitä, koska nämä aiheethan eivät ole mitenkään suosittuja jäsenvaltioissa, sehän on sanottava. Mehän tiedämme, että jäsenvaltiot ovat hyvin erilaisia. Ne ovat eri asteella, kun on kyse yhteisestä maatalouspolitiikasta. Niillä on erilainen hallinto ja meillä on jäsenvaltioita, joilla on enemmän ongelmia ja toisilla vähemmän ongelmia. Ja me kyllä toivoisimme, että kansalliset parlamentit, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa on enemmän ongelmia, että ne ryhtyisivät enemmän käsittelemään tätä aihetta. Siksi olen kiitollinen tästä. Ei ole mikään salaisuus, että Italia on yksi niistä valtioista, joilla on enemmän ongelmia. Espanja kuuluu niihin rakennerahastojen kannalta, Puola myös, koska sinne menee niin suuret summat määrärahoja. Yritämme kovasti saada aikaan hyviä tuloksia Kreikassa. Eilenkin nostimme esiin tämän kysymyksen täällä äh, valvontavaliokunnassa EUn rakennerahastohankkeet Kreikassa. Yritämme kyllä hyvällä tahdolla edetä tässä. Sitten maatalousrahastot, ja haluaisin antaa herra Myökelelle vielä puheenvuoron. Maatalousrahastoissa meillä on se ongelma, että meillä on sataprosenttinen valvonta paperilla, mutta mutta paikan päällä äh, valvontaa tehdään vain 5 prosentin tai äh, vähemmänkin kohdalla. No, ne 5 prosenttia, joita tämä koskee, ne tarkastetaan hyvin tarkasti, mutta ajatelkaapa kuinka monia ei tarkasteta. Mehän olemme täällä voidaksemme perusteella veronmaksajien rahan käytön ja Tämä on järjestelmällinen ongelma, jota kovasti pohdimme ja sitten ongelmaa kääntelee niin ja näin ja tulee aina siihen lopputulokseen, että tämä nykyinen järjestelmä on kaikkein vähiten byrokraattinen järjestelmä. Olen 13 vuotta ollut tämän valiokunnan jäsen, eikä minulla valitettavasti ole mitään parempaa ehdotusta. Onko teillä parempi ehdotus? kertokaa se minulle. Mutta me olemme tällä hetkellä hyvin vaikeassa tilanteessa, koska me näemme aivan selvästi ongelmia jäsenvaltioissa, mutta meillä ei ole ratkaisuja. Nyt herra Mögelen pitäisi kertoa meille, mitä ratkaisuja meillä on. Olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ei mitään helpompaa olekaan. Aloitetaan sen viimeistä kommentista, koska se vähän valaisee nykyisten valvontajärjestelmien toimintaa. Sanoit, että hallinnollisia tarkastuksia on 100 prosenttia, mutta 5 prosenttia kentällä. Totta kai meillä ei olisi varaa tuohon 5 prosenttiin kentällä, jolla meillä olisi 100 prosenttista hallinnollista valvontaa, joka on aika seikkaperäistä. Erityisesti suurin osa alueellisista toimenpiteistä on näin valvottua. Kaikki, mitä me hallinnosti teemme perustuu tähän kiinteistötunnistusjärjestelmään, joka on erittäin vahva työkalu, jos sitä ylläpidetään hyvin, tämä aluetietokanta. Ja olemme edistyneet valtavasti. Portugalainen herra Pereira mainitsi 2008 korjaukset ja sen jälkeiset korjaukset, jotka kaikki liittyy seuraasivat alueellisten toimien ongelmista, koska tämä aluetietokinta ei ollut to- toiminnassa ja paljon alueita, joilla ei ollut, jotka eivät olleet hakukelpoisia, oli mukana. Ja sitten järjestelmä putsattiin ja voin onnitella portugalaisia tästä myös. Se oli työvaltainen prosessi, mutta paljon edistystä on tapahtunut. Samaa voisin sanoa Kreikasta. Olemme työskennelleet vuosia kreikkalaisten kollegojen kanssa – ja olemme saavuttaneet pisteen, jossa varmaan voidaan sanoa, että järjestelmä pyörii nyt. Ainoastaan pyytäisin Kreikan parlamenttia varmistamaan, että järjestelmää ylläpidetään ja päivitetään säännönmukaisesti sen varmistamiseksi, että kehuni ei jäisi kertaluonteiseksi, vaan voisin sanoa asiaan taas pari vuoden kuluttua. edistystä on. Jos ajatellaan 2,9 äh, virheastettä toisen pilarin 2,2, ei se nyt vaan ole niin huono. Ja tilannehan ei ole sama kaikkialla. Meillä on vielä maksatustoimistoja, joissa tarvitaan paljon työtä, kun taas erittäin monessa muussa tapauksessa äh, äh, toiminta pyörii. Ja tämä johtuu lähinnä siitä, että ajaksijärjestelmää ylläpidetään hyvin, niin se toimii kuten pitää. Pari lisäkommenttia. Ensinnäkin ministeri Schmidt ja muut toistavat hänen kantojaan. Hän teki tämän erotan petosten ja muodostuksen välillä. Viranomaisen, joka on vastuussa, vastuuvapauden valmistelussa komissaarille. Meidän täytyy perustaa työni eh, oikeudellisilla säännöksillä, jotka eivät tee tuollaista erottelua koskien säännönmukaisuutta ja laillisuutta. Meidän täytyy tarkastella kaikkia transaktioita, jotka ei ole säännösten mukaan toteutettu, jotka johtavat maksatuksiin, jotka eivät ole oikeudellisesti perusteltuja jos se liittyy petosta, sitten syteen täytyy käydä petoksen tekijän kimppuun. Mutta joskus sitä, pitääkö tätä rah- rahata EU budjetista, vaan vaan sanota, että ei, EU budjetin ei pitäisi rahata tätä menoa. Ja sitä, että halutaan muuttaa, silloin täytyy muuttaa lainsäädäntöä. En ole niin varma, haluaisinko tällaista muutosta. Koska petokset ja sitten no tässä mitä herra Caldera sanoi myöskin kertomuksessaan, petokset eivät ole pääongelma. Ongelma on, että nämä järjestelmät eivät toimi kunnolla. Esimerkiksi joku alue, jota ei, joka ei ole tukeen, on rekisteröity työnsaajaksi. Aikatauluja ei noudata. Tällaista pitää estää. Mä oon vaikea keskustelu. Nämä korjaukset eivät ole mukavia, koska nämä pitää löytää, mutta ongelmia ei pidä liioitella – Tämä virheistä on joka vuosi 2,2 prosenttia yhteensä maatalouspolitiikan menoista, joka on aika vaatimatonta. Kuten totesin, tilanne kaikissa toimistoissa, maksatustoimistoissa ei ole samanlainen. Jossakin se on korkeampi, jossakin alhaisempi. Ei nyt osta mitään ja se vältetään sormella. En hyvään huonoa. Mutta meillä on ollut sellainen kokemus, että milloin, korjaukset ovat suhteellisen pieniä, protestoinnit ovat isoimmat. Se, se yleensä toimivat hyvin, johtaa joskus siihen johtopäätökseen, että on mahdotonta virheitä sattuisi. Minun rootelissani niitä ei tapahdu ja se tekee korjauksista sitten ison ongelman, mutta isän budjettihallinnointi johtaa ongelmiin ja virheisiin aika ajoin. Ja se voi johtaa korjauksiin. Suuntaviota mainittu on sanottu, että niitä on liikaa. Yleensä komissio kirjoittaa niitä jäsenvaltioiden pyynnöstä, kun ne kokevat, että oikeudellinen kehikko jättää porsareikiä avoimeksi – tarvitaan sääntöjä ja myöhemmin tapahtuvien korjausten välttämiseksi virastot haluaisivat tietää, mitä komissio ajattelee joistakin määräyksistä, jotka saattaisivat olla vähän epäselviä, eivät ainakaan tarpeeksi näkee, Tässä olla tällainen noidankehä. Toisaalta ohjeita pyydetään, sitten kun niitä tulee, ja sitä ei noudateta, niin meidän pitää sanoa, että sehän on tavan ohjausta ja eikä sitä pitäisi, se niitä pitäisi seurata sitten niin, että siitä seuraisi korjauksia. Tämä on dilemma. En näe helppoa ratkaisua, paitsi siis sen, joka mainitsinkin esityksessäni. Yksinkertaisemmin olisi ratkaisu. Tämä koskee sitä täytäntöpanokehikkoa, mutta myös substantiaalisia sääntöjä jos onnistumme vähentämään kompleksiteettia siellä, niin tarkastuksessa tulee yksinkertaisempia ja ne ovat pienempi taakka herra Pereira mainitsi vihertämisen, joka oli viher, teoreettista tai monimutkaista. Tästä täyttiin kaksi-kolme vuotta sitten. Sitä 2016 toteutettu nyt toisen kerran. Komissaarini on nyt ehdottanut joukon yksinkertaistusehdotuksia vihertämiselle – siihen kohdistuu merkittävää tarkastelua sekä laajemmin että tilintarkastustuomioistuimessa, joka on aloittanut tarkastuksen tästä vihertämisestä. Sen jälkeen täytyy päättää, mitä nykyjärjestelmälle tehdään, jatkuuko se vai pitäisikö sitä merkittävästi muuttaa. Ymmärrän senkin, että joustava pitäisi olla. Mutta kaikki, jotka pyytävät sitä, voisivat kertoa täsmällisemmin, mitä sillä tarkoittavat. Herra Bereira mainitsi alku, soilut alkuperän merkinnät etenevät tarpeeksi joustavat, mutta Portugali on onnistunut kuitenkin saamaan 200 merkintää. Ei se nyt liian vaikeita voi olla. Ja lopun lopuksi täytyy hyväksyä, että nämä ovat IP-oikeuksia, teollisia tekijänoikeuksia että täytyy selkeästi ja joskus vähän jäykästikin määritellä niin, että ne kentällä voidaan soveltaa. Me haluamme välttää sitä, että ne sitä väärinkäyttäisivät ne, jotka eivät tuotespesifioinnin sääntöjä noudata. Se viimeinen kommentti yksinkertaistamisesta. Tämä monimutkaisuus alkoi 92, kun EU päätti siirtyä markkinapolitiikasta tulotukeen. Sitten Fischler-julistus 2003 ja muita tuon järjestelmiä. Ja ne ovat 92 viljelijöillä, joilla on paljon tekemistä tuon kanssa. He veivät tuotteensa tänne interventiovarastoon. Se vietiin EU tai EU-yhteisö, EU, e Euroopan yhteisö tuollain, subventaan sitä. 1992 lähtien viljelijöistä tuli olennainen osa järjestelmää. Nyt meillä on maksatuksia ensimmäisen pilarin alle kahdeksalle miljoonalle ja toisen pilarin alle vielä kahdelle ja puolelle miljoonalle lisää. Ja tämä viiden prosentin paikan päällä tapahtuvien tarkastusten prosenttiluku merkitsee miljoonaa tarkastusta vuositasolla. mitä ministeri totesi ja mitä minä totesin, tie eteenpäin on, että siirrymme erittäin monimutkaisista säännöstöstä, joka määrittelee kukaan tukeen oikeutettu, ja suuntaamme politiikkaa politiikkatavoitteisiin tuloksiin. Sanotaan, että en ole epäoptimistinen, sanotaan, että tämä voisi toimia. Mutta meidän täytyy äh, muokata järjestelmää äh, niin, että lipotamme että, että me lipota sellaisia suoritustavoitteita, jotka saadaan vain erittäin monimutkaisen prosessin jälkeen saavutettua. Ei sitä nyt pidä puhua enempää tässä, mutta nyt tämä kuulostaa vähän taikasanalta. Meillä keskitytään tuloksiin ja, ja kaikki olivat etukäteen määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Mutta loppu, meidän pitäisi välttää tätä loppu edunsaajan tasolla, koska se monimutkaisi heidän elämäänsä, mutta tämä pitäisi tehdä tämä alueellisella tasolla – mutta jos me menemme samaa tietä kuin, kuin sääntöjen noudattamassa tähän mennessä, saamme myös samat ongelmat. Kiitos. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Tämä on tietenkin unelma, että vaan ryhdytään tuottamaan ja sitten jossain vaiheessa joku tulee paikalle ja maksaa. Se on unelma, se ei onnistu ja se tulee tulevaisuudessa onnistumaan vielä vähemmän, kun budjetit ovat tiukempia. Kiitoksia. Haluaisin herra Lasarulle tilintarkastustuomioistuimesta vielä antaa puheenvuoron, kun kysymys kuuluu, mitä voimme maatalousalalla tehdä. Tässähän siirretään Musto Pekkaa toiselle komissio valvoo, koska tilintarkastustuomioistuin valvoo, tilintarkastustuomioistuin valvoo, koska paikan päällä oleviin ei voi luottaa. Eli äh, haluaisin tietää, millaista keskustelua tilintarkastustuomioistuimessa käydään tästä maagisesta kahdesta prosentista, jota pidetään äh, Ähm, yleisenä esteenä? Onko keskustelua tilintarkastajien kesken siitä, että pitäisikö järjestelmää jotenkin muuttaa vai pysyykö kaikki sellaisena kuin se on? Herra Lasaru, kiitos vastauksesta. Thank you, Madam Chair. Um, indeed, as, um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Äh, aivan kuten komissio sanoi, parannusta on pilari yhden, maatalouden pilari yhden virheasteen suhteen. Vielä on työtä tehtävänä. Me huomaamme, että panos yleiseen virheasteeseen, mitä tulee eh, värin ilmoituksiin viljelijöitä pysyy suurin piirtein samana, kun vertaamme vuotta 2014 ja 2015, mutta me huomaamme myös, että parannusta on tapahtunut viljelylohkojen tunnistusjärjestelmästä, eli jäsenvaltioiden viranomaiset ovat olleet tarkkaavaisempia. Meillä on mahdollisuus vähentää virheitä markkina- ja suorissa tuissa vielä enemmänkin. Kysyitte meiltä, mitä meillä on mielessä ja miten aiomme edetä tilintarkastustuomioistuimena. Kuten jo sanoin, me kannatamme tätä yhtä tarkastusmallia ja me mietimme toimia, jolla voitaisiin kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota, miten voitaisiin saada aikaan luotettavampaa tietoa niin, että voisimme luottaa paremmin niiden valvontatyöhön, tarkistustyöhön ja sitten kertoa näkemyksemme heidän antamistaan luvuista, mutta tämä on kuitenkin pitkän aikavälin tavoite. Toivomme, että meidän työmme kautta rohkaisemme komissiota ja jäsenvaltioita antamaan nämä luotettavammat tulokset. Kiitoksia. Sydämeistä kiitokset ministeri Schmidt. Minä pidin kovasti teidän kaavioista, erityisesti tuosta, jossa on ka- poistettu kolme, kolme asetusryhmää. Tässä on poistettu kaikki eri rahastot, siitä eivät kovasti monetkaan pitäisi täällä parlamentissa, mutta no, sen tämä horisontaalinen asetus maatalousalalla, sitäkään minä en haluaisin luopua. Äh, minä, se, mikä minua tässä ehdotuksessa vähän harmittaa, on se, että itse asiassa ne hyötyisivät tästä, jotka tähän mennessä eivät ole saaneet kovinkaan hyviä tuloksia aikaan. Miten saamme sen aikaan, että voimme veronmaksajille osoittaa, että käytämme parhaalla mahdollisella tavalla määrärahat Ymmärrän kyllä Baden-Württembergin tilintarkastustuomioistuinta siinä, että pitäisi pohtia, mitä tämä maksaa. Sitten olisi hyödyllistä, jos kirjaisitte siihen, mitä se maksaa. Miten pääsemme pois tästä ristiriidasta, että tarvitsemme viranomaisten luotettavuutta ja jonkinlaisen peloitevaikutteen? Miten tästä pääsemme ulos ilman, että rakennamme sellaisen järjestelmän, jolla on juuri sellaiset vaikutukset, jotka herra Mögelle selitti. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä ihan lyhyesti herra professori Mögelelle. olen hänelle hyvin kiitollinen. Olen tällä ensimmäistä kertaa. Olemme tavannut hänet jo useaan otteeseen ja useita aspekteja, joita minäkin kannatan. Hän nosti esiin ja myös tilintarkastustuomioistuimessa tämä yhden tarkastuksen periaate, sitähän on tässä vaadittu. Se, mikä tässä on liian vähän käynyt esille, on hyväksynnän saaminen Euroopalle. Pitäisi olla innostunut Euroopasta eikä kiukustunut. Joissakin puheenvuoroissa se kävi ilmi. Minä en ole kukaan sellainen, joka sanoo, että se mitä täällä Brysselissä on keksitty on tämä byrokratia, äh, liiallinen kasaantuminen. Kyllä jäsenvaltiot ja alueet ovat monesta asiasta itse vastuussa. Äh, on paljon vaatimuksia, joita sitten äh, toteutetaan Brysselin kautta, mutta monet vaatimukset johtuvat alueista. Tästä olemme samaa mieltä, mutta emme halua löytää syyllistä, vaan pohtia, miten voisimme järjestelmän yksinkertaista. Otanpa esimerkin aivan toiselta alalta. Se, mitä juuri kysyitte Saksassa, ajoneuvot eh, tarkastaa eh, TYF ja DEKRA sertifioidut elimet. Tässä on kyse ihmishengistä. Nämä tehtävät vira, eh, valtio antaa sertifioidulle elimelle ja sitä sitten valvotaan ja katsotaan, noudattaako se niitä vaatimuksia, joita sille on asetettu. Sillä on kuitenkin hyvin monimutkainen ja vaikea tehtävä. Ja tätä minä odotan myös. Euroopan tulisi sertifioida maksajavirastot, valvoa niitä ja sitten kun on ongelmia, niin silloin Euroopan on puututtava asiaan. Se on aivan selvää mutta meillä pitäisi olla sellainen bonus malusjärjestelmä eli kun asiat toimivat, niin silloin sanottava, että hyvä on, te saatte hoitaa asianne mm, tätä eh, maksijavirastoa tarkastellaan säännöllisesti ja se sertifioidaan ja jos valvontajärjestelmät toimivat, niin sitten he saavat jatkaa toimintaansa. Jos se ei toimi, niin sitten on puututtava asiaan, eh, tuettava selvitettävä, se on aivan selvä. Mutta tämä järjestelmä, että olisi aivan selvästi määritellyt valvonta, velvollisuudet, se olisi tärkeä askel. Tietenkin siihen kuuluu vähän luottamusta. Ja sitten me voisimme vähentää näitä tarkastuksia ja tehdä myös eri syvyysasteen tarkastuksia eli alueilla riippuen siitä, mitä tuloksia siellä on saatu. Vielä eräs asia, joka on mielestäni tärkeä, öö, nimittäin se, eikö tätä yksinkertaistamista voitaisi erottaa siitä, tästä sisällöllisestä keskustelusta, kuinka paljon maatalouden kehittämistä, kuinka paljon ympäristön suojelua. Se pitäisi jättää täysin ulkopuolelle. Hallinnollinen toteutus on kuitenkin ihan sama. Sillä ei ole merkitystä, mille osa alueille määrärahat menevät. Tästä pääsemme sitten paremmin yhteisymmärrykseen, jos ensin sovimme järjestelmästä ja sisällöstä sovimme sitten myöhemmin tai saman aikaan, mutta erikseen tästä tämän menettelytavan käsittelyn kanssa. Ja se, miten Eurooppa nähdään kriittisesti useissa jäsenvaltioissa, huolestuttaa minua kovasti. Me tarvitsemme Eurooppaa enemmän kuin koskaan. Me emme koskaan ole tarvinneet niin vahvaa Eurooppaa kuin nyt, jos katsoo maailmalle. Ja siksi meidän on saatava aikaan hyväksyntää näille asioille. Kiitoksia. Kiitos, me kiitämme teitä myös, koska toitte tällaisia vanhoja ideoita mukaan tämä bonusmalusjärjestelmä. Muistan, että jäsenvaltiot hylkäsivät sen viime varainhoitouudistuksessa. Minä olin silloin esittelijänä, mutta nyt me teemme taas varainhoitouudistusta ja me teemme tuon tarkistuksen jälleen. Se menee nopeasti, koska se on jo äh, kirjoitettu ja se on jäsenvaltioillekin jo ilmoitettu. Äh, tämä olisi mielestäni uraa uurtava ja hyvä asia, että ratkaisemme ongelmat siellä, missä ne ovat, emmekä äh, ikään kuin huijan hajan yritä iskeä kaikkia. No niin, nyt menen seuraavaan kohtaan. Stop the nonsense of use it or lose it. Se on niin hienosti englanniksi kirjoitettu. Eli olemme menossa kohti tällaista toimintaperusteisempaa järjestelmää. Nyt herra Lasaru tilintarkastustuomioistuimesta saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitokset puheenjohtaja. Niin tosiaankin hyvä tämä otsikko, kun unionivaroja katsotaan 2007-2013 kaudella, niin silloin oli käytössä tuo Use it or Lose it järjestelmä. Ja näin sitten valittiin nimenomaan juuri se, että unionin varoja käytettiin sääntöjen mukaisesti ja vasta sen jälkeen sitten vaadittiin tuloksia ja katsottiin minkälaista, minkälaisiin saavutuksiin oli päästy ja tämä oli kyllä aika huono unionin talousarvion kannalta. Tämä oli meidän, tavo, meidän lopputuloksemme vuoden 2013 aikana. Ja Georgieva erityisesti on ryhtynyt kampanjoimaan, jotta voitaisiin pikemminkin kiinnittää huomiota näihin tavoitteisiin enemmänkin ja juuri siihen, että käytettäisiin varoja oikein ja vuonna 2000 2013, kun katsoimme maatalouden kehitystä, kehityspolitiikkaa, niin nimenomaan kiinnitettiin huomiota työpajaan, joka joka kiinnitti huomiota sellaisiin valtioihin, joissa varoja on ollut kaikista vaikein käyttää unionin varojen käyttö on 28 jäsenvaltiossa hyvinkin erilaista. Joissain valtioissa määrät ovat varsin pieniä riippu suhteessa julkiseen julkisiin menoihin muuten, ja joissakin toisissa valtioissa sitten taas unionituet ovat suurin osa tuota julkista menopuolta. Komission täytyy siis miettiä tätä budjettivalvontaansa ja kapasiteettimahdollisuuksia tietyissä valtioissa, jotta voidaan nimenomaan olla varmoja siitä, että varoja käytetään tehokkaasti. Unionin varojen käyttöön tehokkuus voisi olla yksi peruste valita hankkeita. Ja me olemme nimenomaan esittäneet tästä vuonna 2014 erityiskertomuksen. Esimerkiksi yrityshautomot olivat tuolloin kohteena ja silloin mietittiin selviä kriteeri, valintakriteereitä ja sitä, miten yritykset eivät välttämättä tiedä, miten näitä varoja voidaan hakea ja, ja näin sitten koko eh, hautomo, te, hautomoiden tehokkuus on paljon alhaisempi. Yhteisrahoitusmahdollisuuksia ei ole riittävästi mietitty, kun ajattelemme erilaisia pätevyyksiä, hautomoiden rahoituksellista vakautta esimerkiksi. erityiskertomuksessamme esimerkiksi kalastusrahaston vesiviljelypuolta arvioimassamme huomasimme, että on aika heikosti hankkeita valittu. Jotkut hankkeet olivat itse asiassa jo saatettu loppuun silloin, kun niille määrättiin varoja ja joissain valtioissa sitten taas se, joka ensimmäisenä ehti, sai varat periaatteella toimittiin. Joissain tapauksissa hankkeita esitettiin vasta ohjelmakauden jälkeen tai loppuvaiheessa. Näin sitten on heikosti valittu erilaisia hankkeita ja tähän on kiinnitetty huomiota erityisesti unionin, eh, meidän erityiskertomuksessamme muun muassa lentokenttäasio lentokenttäalalla. No, kun me olemme tutkineet lentokenttiä, niin niistä noin kolmannes ei ollut toimintakelpoinen eikä olisi voinut ollenkaan jatkaa toimintaansa ilman julkista tukea. Meidän yleisjohtopäätöksemme oli se, että unionin varojen lisäarvo on ollut aika heikko ja Tämä, tässä sitten vuoden 2016 aikana olemme merisatamista tehneet tällaisen erityiskertomuksen jäsenvaltioiden tietojen pohjalta ja näyttää siltä, että ei myöskään kapasiteettisuunnittelu ole ollut kovinkaan tehokasta. Näin on sitten satama puolella tehottomasti yhteisrahoitusta käytetty ja korkea riski on 400 miljoonaa euroa, joka saatettiin menettää. Ja sitten jos ajattelemme myös sitten jatkoyhteyksiä, ne usein olivat olemattomia. Näin tarvittaisiin lisää varoja näihinkin investointeihin. Ja näin sitten kiinnitän huomiota siihen, että unionin varojen käyttö käyttöön käyttöön tarvittaisiin jäsenvaltion talousarviota, jotta nämä projektit ylipäätään toimisivat. Näin voitaisiin sitten valita sellaisia hankkeita, jotka kansalaisten elämään toisivat todellista lisäarvoa ja mahdollisimman pikaisesti tähän pitäisi kiinnittää huomiota ja komission pitäisi ryhtyä lainsäädännössään tilannetta parantamaan ja kumppanuussopimuksiin kiinnittämään huomiota ja vaatia nimenomaan saavutuksia, että vastattaisiin rahoituksella juuri niihin tavoitteisiin, joihin on pyritty ja myös sitten paikallisella ja unionin jäsenvaltiotasolla ja unionin tasolla myös valvottaisiin näihin tuloksiin pääsemistä ja pitäisi pohjautua näihin meidän yleisiin suosituksiimme. Unionivarat eivät ole mitään ilmaista rahaa, vaan yhteisrahoituksen piirissä toimitaan myös kansallinen set ja alueelliset hallitukset ja par- parlamentit ovat merkittävällä paikalla arvioimassa talousarviovarojen käyttöä. Ja lopu- lopuksi kyllä kaksi aina tanssiin tarvitaan, eli jäsenvaltio ja komissio yhdessä toimimaan. Kiitokset. Kiitokset. Ja seuraavaksi puhujalistalla on Maatin. Hän edustaa aluepolitiikkaa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiitos mahdollisuudesta ottaa osaa tähän tärkeään kokoukseen avainaiheesta. Pidän tästä istunnon provokatiivisesta otsakkeesta. Se pysäyttää ajattelemaan, ja niinhän pitää tehdäkin. Että meidän budjettia käyttää parhaimmalla tavalla. Ja se estää myös sitä, mitä olemme tehneet 2014-2020 aikavälillä, sillä komission ehdotuksen ehdotuksen pohjalla lainsäätäjällä, neuvostolla ja parlamentilla. Ne ovat nyt luoneet radikaalisti uudet raamit Euroopan rakenne- ja investointirahastoille, jotka olivat mekanismeja, jotka lisäävät tuloksellisuutta sitten, että se, tämä siirtyminen pois säätön odottamisesta ja varojen vastaanottamisesta kohti tuloskeskeisyyttä. Haluaisin kontekstoida tätä. Varoja pitää käyttää tulosten saamiseksi, että kysymys ei ole vaihtoehdosta, että kokemukset osoittavat, että jolle ei ole kannustimia käyttää varoja ajoissa, viivästykset ovat vaarana. Kannattaa muistaa myös, että N plus 2 plus kolme varojen eteenpäin siirtämiskeinot syntyivät silloin, kun kattamattomissa maksusitoumuksissa ralleissa tapahtui merkittävää kasvua. Emme siis ole sitä mieltä, että meidän pitäisi luopua näistä insentiiveistä, vaan rakentaa olemassa olevan pohjalle niin, että pitäisi huolta siitä, että varoja käytetään ajanmukaisesti ja sitten kun sitä käytetään näin, täytyy varmistaa, että se käytetään järkevästi. Toinen kontekstin piirre on, että 2007-2013 välillä, jolloin näitä uusia mekanismeja ei ollut, mutta ei tätä tuloksellisuuskysymystä mitenkään huomioon, että Nämä arve- arvioimme jäsenmaiden toimintaa ja meillä oli laajoja ex arvioita rahoituksen seurauksista ja saisin seuraavan dian. Tässä on kaksi tekijää. Tästä olemme mallintaneet makrotaloustieteen keinoin, mitä rahoitus saa aikaan ja olemme osoittaneet, että 2007-2013 roundilla yhden euron käyttäminen tuottaa 2,74 euroa takaisin. Tämä on siis mallinnuspohjainen, mallipohjainen tulos, mutta olemme myös käyneet tätä läpi temaattisten alue teemo, teemo, teemojen kautta. Olemme luoneet merkittävästi uusia työpaikkoja, miljoonat uusia työpaikkaa – kilometreittäin moottoriteitä ja rautatieyhteyksiä. Otamme siis tuloksellisuuden vakavasti. Näemme, että merkittäviä saavutuksia rahoituksella on saatu aikaan. Sitten tarkastellaan sitten 2014-2020 kautta. Haasteemmehän on tuona aikana. Seuraavassa diassa esitellään neljä uutta tekijää, jotka luovat ne mekanismit, jotka ajavat meitä tuloksellisuuteen. Ensinnäkin tulossuuntautuneisuus. Astuksessa joko määräyksiä, jotka ajavat jäsenvaltioita varmistamaan, että kun ne päättävät, miten ohjelmoida rahoitusta, ja sitten ne komissaarissa neuvotellen tekevät sen niin, että päätetään, mitä tuloksia pitäisi saavuttaa varojen käytön seurauksena. Ja kullakin ohjelmalle on tällainen tuloksellisuuskehikko, joka auttaa mittaamaan sitä, miten ollaan edistetty suhteessa indikaattoreihin. Indikaattorit ovat kytköksessä aikatauluun, Ja sillä projektilla seurauksia, jos viestään pylvää, että ei ohiteta oikealla hetkellä. On tärkeää sanoa, että tämä tapahtuu operationalisoidulla ohjelmatasolla, ei kumppanitasolla, koska operationaalinen taso on se, jossa päätökset tehdään ja siellä tavoitteet voidaan asettaa indikaattoreiden luomiseksi. Meillä on jäsenvaltiolle myös vammakkaammat arviointivelvollisuudet. Täytyy saada näyttää siitä, että oikeat päätökset tehtiin heti alussa. Ja sitten on tällaista etukäteisehdollistamista, ex ante ehdollistamista. Me haluamme luoda ennakkoehdot sille, että rahat käytetään oikeissa oloissa – Tämä edellyttää tietysti sitä, että lainsäädäntö transponoidaan kansallisesti lainsäädännöstä, mutta täytyy olla myös oikeat strategiat, jos voidaan käyttää koulutuksia, pitää olla koulutusstrategia. Innovoinnissa pitäisi olla spesiaalissa erikoistumistrategia. Eli operaatiota ei pidä tehdä jotenkin sattumavaraisesti, päätöskohtaisesti, vaan niiden pitäisi olla osa strategiaa, joka osoittaa, että valintaprosessi on, as- prosessi on asianmukainen. mukainen. Ja nämä ydinelementit sitten. Tässä aletaan kehikko-ohjelmoinnille. Tämä on lähtökohta tuloksien aikaansaamiseksi. Tässä päätetään, mitä varoja käytetään. ja Jäsenvaltioiden pitää täsmentää tavoite, emme identifioida että Meillä todetaan tavoitteiden saavuttaminen ja sitten hakea rahoitusta. Ja Saurasadiassa on erittäin yksinkertainen tapa selittää tämä. valtaa tavoitteita nyt esittämään itselleen kolme kysymystä. Tätä komissio sitten tarkastelee. Mitä haluaa muuttaa investoinnin kautta? Miten muutos mitataan? Ja mitkä toimet aikaan saavat muutoksen? Eli tuloksellisuus muutetaan jokin ymmärrettäväksi. Tämä tuloksellisuuskehikko on keino seurata tuloksia. Tässä on indikaattoreita, jotka yhdistetään insentiiveihin, jotka ovat tässä vara- näissä varauksissa, jotka vapautuvat tuloksellisuuden myötä tai sitten sanktioissa – jotka iskevät, jos tavoitteita ei saavuteta. Tämä tarkoittaa sitä, että me äh, unohtaisimme sääntöjen noudattamisen. Se on yhä tärkeää. että Me tarvitsemme voimakkaan kehikon tarkastaksemme varankäytön säännöllisyyden. Varmasti saamme mahdollisuuden selvittää, miten tuo toimisi lähivuosina. että tämä ei ole mikään hiuka tai tilanne. Oli järjestelmä, jossa on sääntö, jolla voidaan siirtää varankäyttöä eteenpäin. Ja, ja sääntö, joka, joka pohjalta jäsenvaltio voi menettää rahoja, jos se käytä sitä, mistä tämä mekanismi on, on välttämätön täytäntöönpanon ajoituksen kannalta, mutta meillä on myöskin porkkana, porkkanat, jotka on kytketty virra, virstanpylväiden saavuttamiseen, ja sitten meillä on tikut, jo, eli maksatusten lopettaminen, jos ex ante eivät, äh, niitä ole määritelty, tai jos virstanpylväitä ei saavuta, sitten korjaukset ohjelman lopettaminen voivat olla edessä. No näin me olemme Euroopan parlamentin voimakkaalla tuolla luonneet uudet puitteet. Ja tämä on muutos, joka näkyy myös jäsenvaltioiden ajattelumuutoksissa. Kiitos. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron vanhalle tutulle ainakin nimeltään, herra Van Rompuy Belgiasta. Hän on Belgian edustajan huoneesta. Meillä ei ole oikein kokonaiskuvaa siitä, mikä kamari tekee mitäkin. Äh, ehkä sanotte meille sanasen siitä sen jälkeen, kun Valoniasta äh, on kuultu niin paljon asioita, niin haluaisimme ehkä vähän selitystä. Äh, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Ah ja. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik ben ehm, Belgisch... Eh, puheenjohtaja. Minä tosiaan edustan täällä nyt Belgiaa. Olen Flanderista, mutta puhun täällä koko Belgian hallit- parlamentin puolesta. Ja varmasti On syytä nyt muistaa, että tässä me olemme puhumassa unionin varoista, unionin yhteisestä talousarviosta. Ja komission harteillehan tässä paljon sälyttyy. Meidän ö, Meillä on tietysti kovasti kunnianhimoiset tavoitteet, me olemme, voimme varmasti olla hyvinkin onnellisia, jos emme, jos jollain tavalla tasapainon saamme tasapainon talousarviomme aikaan, emmekä yle, ylitä Belgiassa noita perustamissopimusten määrittelemiä summia ja prosenttilukuja. Meidän täytyisi pyrkiä ainakin euroalueen sisällä pääsemään samalle aallonpituudelle pituudelle talousarvioasioissa ainakin. Meidän täytyisi saada jonkunlainen tasapaino aikaiseksi ja hyväksyä tuo kolmen prosentin heilahtelu ja jokaisen hyväksyä se samaan aikaisesti Tämä on tietysti hyvinkin hankala ja arkaluontoista, mutta meidän täytyisi kuitenkin välttää sitä, että kansallisvaltiot pääsevät velkaantumaan liikaa. Jos ajattelemme tämän tyyppistä eh, tapaamista kuin nyt tänään on järjestetty, niin voisin vain myös kiinnittää huomiota siihen, että on syytä valvoa kansallista talousarviota, mutta myös Euroopan unionin talousarviota. Vastuu täytyy kantaa niin tässä talousarvioviranomaisen komission ja neuvoston kanssa täytyy vastata siitä, että tehokkaasti ja uskottavasti ja luotettavasti ja rehellisesti unionin talousarviota täytäntöön pannaan ja talousarviotahan voidaan arvioida ainoastaan täytäntöönpanovaiheessa vasta. Jos ajattelemme vuotta 2018, niin unionin talous, taloudellinen, siis sosiaalinen ja rahoituksellinen kriisi tuskin on vielä päässyt loppuvaiheeseensa ja parlamentin täytyy todellakin vastata siitä, että kansalaisten varoja käytetään oikein, tarjotaan heille mahdollista, mahdollisimman parasta vastinetta varoille ja vähennetään petosten mahdollisuutta ja myös alennetaan tilintarkastustuomioistuimen määrittelemiä virheasteita. Nämä virheasteet tietenkin tarkoittavat sitä, että osa talousarviosta häviää tai sitten katoaa tai vähintään se on todiste siitä, että ei ole toimittu nykyisin voimassa olevien sääntöjen pohjalta. Jos katsomme esitettyjä virheasteita esimerkiksi kohesiopolitiikan puolella, ja aluepolitiikassa ja maaseutupolitiikassa siellä ollaan tuossa 5 prosentin kieppeillä. Jos katsotaan tilannetta 10 vuotta sitten, niin silloin oltiin yli 10, 10 prosentin virheasteissa, eli tilanne on sinänsä muuttunut ja parantunut, mutta virheaste on kuitenkin edelleenkin viidessä prosentissa, eli kyllä se aika korkea edelleenkin on talousarvio on ähm, täytyy toimia niin, että ne, jotka maksavat siihen myös, voivat olla varmoja luvuista, lukujen uskottavuudesta. Ja täytyy myös korostaa sitä, että tiettyjen jäsenvaltioiden toiminta herättää suurta kiinnostusta. Kukaan ei tietenkään halua, että tällainen Euroopan vastainen henki leviää, kun on sellainen tunne, että unionin talousarviota käytetään väärin, kansalaisten maksamia veromarkkoja, veroeuroja käytetään väärin. Ja kun ajaudumme tähän tilanteeseen, niin ei pitäisi vain piiloutua sitten oman ovensa taakse. Komissio sopimuksia, perustamissopimuksia valvoo ja komission täytyy aina älähtää, kun väärinkäytöksiä havaitaan meillä täytyy olla myös hyvin vahva takaisinperintäjärjestelmä, mutta aikarajat ovat kyllä vähän turhan pitkiä. Jos katsomme vaikka vuotta 2010, niin silloin perittiin takaisin 2006 kausummia, valtavat, valtavat viivytykset takaisin perinnässä on, ja se on täysin käsittämätöntä, ei sellaista voi hyväksyä. Valitettavasti parlamentti on kuitenkin aina vastuuvapaudesta äänestänyt, vaikka mitä tahansa sitten olisi ollut nähtävissä. 80 prosenttia talousarviosta kuuluu jaetun hallinnan piiriin, eli kansalliset, paikalliset ja alueviranomaiset ovat tärkeällä paikalla unionin talousarvion oikeassa toteuttamisesta. Kuitenkin merkkivalot palavat punaisella kun takaisin perintään joudutaan, jäsenvaltioiden kapasiteetissa on hankaluuksia, virheasteet ovat korkealla, eli on selviä kanke, kangertelua kyllä talousarvion toteuttamisessa, kun kyse on kuitenkin yhteisistä varoista. Me emme saa alihallinnoida näitä yhteisiä varoja. Meillä täytyy, meidän täytyy käyttää tätä use it or lose it ajattelua tietysti, mutta meidän täytyy pyrkiä nyt kaikin keinoin äh, saavuttamaan kansalaisten luottamus jälleen unioniin ja unionin tuloksiin. Aika harvoin kuitenkin muistetaan sitä, että täytyy tutkia lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteita myös. Jos ajattelemme sitten sitä, että toimivalta on liittovaltioistumassa, se ei kuitenkaan saa ajaa hyvän hallinnon ja hyvien käytänteiden hylkäämiseen. Eli täytyy valta, vallanjaon olla selkeä ja taata hyvä hallinto. Ja haluaisinkin sitä korostaa, että tämän tyyppiset tapaamiset kuin tänään, jossa kansalliset parlamentin edustajat ja sitten Euroopan, parlamentin edustajat kokoontuvat yhteen, niin mm, on tietysti hyviä. Tässä täytyisi nimenomaan muistaa se, että eri hallinnon tasoit täytyisi ottaa mukaan myös unionin talousarvion laatimiseen. Vastuut ovat sinänsä selkeät. Unioni päättää talousarviosta ja parlamentti on sitten mukana te- tässä neuvoston kanssa komission ehdotuksen pohjalta ja sitten komissio valvoo, että jäsenvaltioissa muun muassa talousarviota täytäntöönpannaan aivan oikealla tavalla. Täytyy olla tietynlaista joustavuutta tässä myös, jotta äh, kiireellisiin tapauksiin saadaan myös varoja osattua, osoitettua, jos yhtäkkinen tarve niin vaatii. Me emme saa myöskään epäröidä kysymysten esittämistä, sillä joka vuosi talousarviosta täytyy päätös tehdä seitsemän vuoden monivuotisesta rahoituskehyksestä. Teemme myös päätöksen ja ei me saa missään tapauksessa näissä monivuotisissa rahoituskehyksissä jumiuttaa koko kehystä niin, että me emme voi sitten tapauskohtaisesti joustaa, koska muussa tapauksessa me ajaudumme tuollaiseen neuvostoliittomaiseen suunnitelmatalouteen. Eli jonkunlaista talousarviojoustoa me tarvitsemme kyllä. Hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin vielä muutaman ajatuksen, tällaiset ajatukset halusin vielä teille esittää. Kiitos kutsusta. Kiitoksia, tässä olen täysin puolellanne. Ja äh, nyt meillä on puheenvuoropyyntö Puolasta. Olen iloinen, että täällä, Rova En odottanut teitä. Tiesin vain, että äh, eräs kollega ei päässyt tänne, mutta syömästi tervetuloa ja teillä on puheenvuoro. Szanowni Państwo, Jako przedstawiciel polskiego parlamentu, ale też... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, Puolan parlamentin edustajana ja itäisen Puolan edustajana, jossa on tehty paljon kiitos Euroopan unionin, mutta Puolassa, itäpuolisessa Puolassa on vielä paljon tehtävää. Haluaisin korostaa sitä, että me kannatamme määrärahojen hyvin tehokasta käyttöä mutta on myös tärkeää samanaikaisesti korostaa sitä, että EU-määrärahojen jaon tulisi tapahtua lähellä kansalaista ja tämä koskee erityisesti yhteistä maatalouspolitiikkaa. Euroopan integraatioprosessissa tämä on todistettu monta kertaa se vastaa myös uusiin haasteisiin, jossa rahaa ei tarvita pelkästään paikallisiin tarkoituksiin, vaan myös ympäristön suojeluun ja alhaisen talon päästöjen talouteen, koulutukseen ja innovatiivisen talouteen. Me eh, tarvitsemme uudistuksia, mutta meidän tulisi olla varovainen niiden suhteen niin, että se mitä olemme saavuttaneet ei häviäisi uudistusten kautta. Meidän uudet prioriteettimme ovat linjassa Euroopan unionin prioriteettien kanssa, joten meidän täytyy varmistaa, että rahoitamme ne kunnolla. Kiitoksia mielenkiinnosta. vielen Dank. Hyvä, kiitos puheenvuorostanne. Jos joku haluaa vielä puheenvuoron, niin tarttisin tällaisen lapun rahastoista riippuen. Ongelmat ovat erilaisia. Maatalousrahastosta puhuimme juuri äsken. Siellä viranomaisilla on vahva rooli. Aluekehitysrahastossa sama asia ja siinä on mukana vielä muita ongelmia, jotka liittyvät rakennerahastojen luonteeseen. Luonne on sellainen, että tuossa järjestelmässä on meidän mielestämme hyvin paljon rahaa, meidän mielestämme liikaa rahaa, vain tällä tavoin voidaan kuvitella, että on valtaisia määriä rahaa, joita ei sitten hyödynnetä. Jos näitä rahoja tarvitaan, niin sitten odotamme, että ohjelmat myös toteutetaan. Meillä on tällainen ylijäämä, joka on merkittävä, joka lisääntyy. Me tarvitsemme hyvin paljon aikaa ennen kuin saamme päättää työ yhden monivuotisen tukikauden. Se saattaa olla jopa 20 vuotta, kuten tilintarkastustuomioistuin sanoi, ja sitten tuon kauden päätteeksi, kun nuo määrärahat raukeavat, sitten nuo todelliset ongelmat alkavat. Me näemme, että monet jäsenvaltiot ovat vain kiinnostuneita siitä, että määrärahat käytetään jollain tavalla, ilman, että tarkistetaan, tarvitaanko hanketta ylipäätänsä. Mm, voisimme kokonaisen illan viettää siinä. Joskus äh, sen teenkin, voin hienoja hankkeita esitellä, joita on olemassa, joita kukaan ihminen ei tarvitse. Joten meidän äh, näkökulmastamme olisi tärkeää, jos, että nämä määrärahat käytettäisiin tavoitteellisemmin kasvun ja työllisyyden edistämiseksi meidän täytyy yhdistää määrärahojen antaminen ehdollisuuteen, koska nämä määrärahat ovat aina arvokkaammat, koska Euroopassa eh, näitä määrärahoja tulee olemaan yhä vähemmän. Joten siksi tämän tulisi olla sydäntäne lähellä, koska eh, meille tämä kysymys, mitä hyötyä tästä on, mitä lisäarvoa sillä saamme, mitä jäsenvaltiot tällä rahalla tekevät, on meille erittäin tärkeää. Se tulee seuraavalla rahoituskaudella olemaan keskustelun keskiössä. Nyt haluaisin käänteisessä järjestyksessä vielä pyytää herra Martinia kertomaan meille vähän näistä tulevista rahoituskausista. Sitten herra Lasaru voisi kertoa rakennerahastoista, määrärahojen käytöstä. Ja sitten antaisin kansallisille parlamenteille vielä vähän mahdollisuuksia puhua. Ja sitten herra Van Rompuy, näemme, että jäsenvaltioissa on perustuslaillisia ongelmia, jotka liittyvät voimakkaasti määrärahojen käyttöön. Espanjan kohdalla voisimme kirjoittaa kokonaisen kirjan, mitä ongelmia syntyy federalistisesta perustuslaista. Saksakin on federalistinen valtio, mutta sillä on toisenlaisia ongelmia. Olisi hyvä, jos voisimme teidän näkökulmastanne kuulla Belgian tilanteesta. Belgiassahan Brysselin pääkaupunkialue on saanut punaista valoa monena vuotena, mitä tulee rakennerahastoihin äh, vuoden alussa nämä ongelmat ratkaistiin. Toivottavasti tämä pysyy tällaisena tämä tilanne. Haluaisin kuulla teiltä, mitä mahdollisuuksia teillä on puuttua asiaan. Herra Martin, olkaa hyvä. Thank you again, Madam Chair. Maybe... Kiitos. Vain pari näkökohtaa, johon palaisin. Sekin kysymys virheasteista. Tuskin mikään yllätys. Usein me tästä puhumme täällä valiokunnassa, erityisesti yhteydessä rakennerahastoihin ja Euroopan hän on jo todennut, että sen toteama virheaste on siinä 5-6 prosenttia. On se kuitenkin kontekstoida tuota. Sekä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta että oman pääsistämme vuotuisesta toimintakertomuksesta selviää, että kun menemme tarkastusketjun päähän, luku muuttuu. Silloin kun me pystymme tarkastelemaan kansallisten tarkastusvirastojen työtä, me näemme, että valideotovirheaste on noin 3 prosenttia. Täytyy myös ottaa huomioon nämä korjaavat menettelyt, joihin ryhdytään – kuten sanoin, kun kuvasin metodologiaa, jolla korjauksia tehdään, me saamme kohtuullisen varmuuden, että residuaalinen virheaste on alle 2 prosenttia. Tämä on hyvin lähellä 2013 ohjelmien loppuastetta. Tämä on tärkeä asia, johon viittasinkin lyhyesti jo on, että olemme tehneet perustavia muutoksia siinä, miten haemme varmuutta siitä, että kohesiopolitiikassa 2014-2020 noudatetaan sääntöjä. Meillä on keinot saada varmempi tulos residuaalista virheasteesta. Me tarkastella 12 peria- kuukauden jaksoja erillään ja saamme selkeän kuvan virheasteesta, joka jää jäljelle. Ja tätä kautta kykenemme osoittamaan, että hyppy 2012, 2006 kaudelta 2007-2013 kaudelle, jossa virhe aste tippui merkittävästi, tästä me pääsemme vielä ottamaan askeleen eteenpäin ja kykenemme vakuuttamaan sulle yleisölle, että valvotaan hyvää. sinä yksi tekijä. Sitten oli kysymys hallintokapasiteetista. No, Hyvä varojen käyttö vaatii sitä, että jäsenmaiden hallinnollista kapasiteettia edistetään. Ja sitä tapahtuu ehdollistamisen kautta meillä on kannustimia kapasiteetin luomiseksi, mutta meillä on myös teknisiä toimia komission puolelta – että muutkin instituutiot tukevat. Ja tässä kohteena ovat jäsenvaltiot, joissa on heikompi hallinto, joka tarvitsee lisää tukea. Esimerkiksi hän lykkää siis spesiaalis erikoistumistrategioihin, joka on aika vaativaa. Ja meillä on paljon tukea tarjolla. Meillä on pilottitoimia tietyillä alueilla, että työskentelisimme paljon – käytännönläheisemmin tiettyjen paikallis toimijoiden kanssa. Ja sitten varojen tarjoamisen lopettaminen. Sitten tarvitaan kohdisrahastoja ja muita varat, jotka jäsenvaltiot lopullisesti menettävät käyttämättömyyden vuoksi ovat lähellä miljardia. Ja kokonaismäärät noin 270 miljardia, joten tämä on aika vähän. Tähän tapahtuu ohjelmien lopettamisen yhteydessä. Ja maaliskuussa ensi vuonna tulevat nämä loppuasiakirjat ja arvioimme mukavaan kaksi, näissä kolmessa jäsenvaltiossa on ainoastaan riskinä menettävillä rahaa vaan mene, mekanismi, joka on lisännyt varainkäyttöä absorptiota. Meistä on ihan legitiimiä auttaa sen valtiota käyttämään olemassa olevaa rahoitusta. Ja samalla tulemme takamaan se, että sen, että sääntöjä kunnioitetaan ja tulokset saadaan aikaan. Sitten seurattavuus parantaa suorituksia. Ei ole ainoastaan, että komissio täytyy valvoa Hyvä varaa varan käyttää, mutta se pitäisi olla myös mahdollista kansallisella, alueellisella, paikallisella tasolla niin luottamusmiehille, edustuksellisille enimille kuin kansalaisille. Ja vuoteen 20 vuoden nykykaudella meillä on paljon parempaa seurattavuutta. Meillä on avoin datan foorumi. Jokainen voi verkolta nähdä, mihin on sitouduttu paikallisella alusalta tasolla, minkälaisia tuloksia haetaan. Voidaan seurata sitä, mitä varoja käytetään ja mitä varoja käytössä seuraa. Heti kun saamme tietoa jäsenvaltiolta vuosikertomuksista, tuo data asetetaan saataville. Tässä on näkyvää. Kaikki kiinnostuneet osapuolet näkevät sitä, ja tämä auttaa keskittymään tuloksiin. Tulevaisuutta ajatellen olemme varhaisvaiheessa komissiossa, jos ajatellaan, että mitä vuoden 20 jälkeen pitäisi tehdä. M mutta meillä on tämä budjetin tulos suuntautuneisuus, joka myös heijastuu komission puolenvälin tarkistuksen asiakirjoissa. Ja niinpä meillä on aikomus pohjata sille, mitä vuoteen 20 mennessä on saavutettu tuloksellisuuden suhteen. Pyrimme käyttämään samaamme näyttöä nykyohjelmien täytäntöönpanosta tunnistaaksemme, mikä toimii ja mitä pitää vahvistaa. No kohesiopolitiikassa varmasti että ehdollistaminen on työkalu, joka luo hyödyllisiä tuloksia ja haluamme miettiä, miten voisimme vähän hieno säätää sitä ja kehittää sitä. Yksinkertaistaminen on kriittinen kysymys. Sillä vaikka olemmekin saavuttaneet pari askelta eteenpäin, meillä on vielä vaikutelma, että ei ole vielä niin helppoa kuin pitäisi olla ottavaroja varoja käyttöön. Eikä jäsenvaltiolle ole niin helppoa kuin pitäisi olla hallinnoida varoja yhteisen hallinnon alueella. Eli vaikka puolen aikavälin tarkistukseen ehdotukset pyrkivät mahdollistamaan uudet muutokset nykykaudella. Me tarvitsemme lisäkannustimia, josta voisikin on mainittu. Varmasti otamme sen huomioon pohtiessamme 2020 jälkeistä elämää ja talouden hallintaa. Ja erilaisia asioita pohdimme seuraavina kuukausina. Ja se johtaa komission ehdotukseen ensi vuoden lopulla. Ja kohdallisen politiikan yhteydessä meillä on myös virstanpylväitä, koska meillä on ensi vuoden kesäkuussa foorumi ilmaistaa kuulemisen ja niin voimme keskustella joistakin aivan kysymyksistä. Ja nämä sitten loppuvuodesta julkaistaan. Kiitos. Berichterstatter Kiitoksia. Esittelijä halusi puheenvuoron. Joachim. Äh, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti koska meillä on tässä kansallisten alueiden kollegat paikalla, enkä kuullut keneltäkään, että hän ei olisi sanonut, kuinka tärkeitä rakennerahastot ja maataloustuet ovat alueille ja jäsenvaltioissa hyvin tervetulleita. Sitten minua kyllä yllättää vähän tällainen huolettomuus näiden määrärahojen käytössä. Tämä Ohjelmakausi on ollut käynnissä vuodesta 2014, mutta vuoden 2015 lopussa meillä oli mm, maksusumaa liittyen edelliseen kauteen, joka loppui vuonna 2013, joka oli yli 23 miljardia vaatimuksia, joita alueet ja jäsenvaltiot ovat esittäneet perustuen edelliseen ohjelmakauteen. Tätä ei ole vieläkään purettu. Nämä ovat määrärahoja, joita eh, alueet ja jäsenvaltiot ovat käyttäneet, joiden pitäisi nyt puuttua eh, heidän budjetistaan. Ja toisaalta meillä on valtaisaa viivettä uuden kauden käynnistymisessä. Olemme huomanneet, että vasta 20 prosenttia eh, viidesosa jäsenvaltiosta on maininnut kaikki maksajavirastonsa. On ollut paljon lykkäystä kumppanuussopimusten tekemisessä ja operatiiviset ohjelmat perustuvat näihin kumppanuussopimuksiin ja ne nyt vasta vähitellen sataprosenttisesti hyväksyttiin. Nyt voi hanketyö alkaa, mutta kolme vuotta tätä ohjelmakautta on jo takanamme. Ja herra Martin sanoi, että vuonna 2018-2019 pitäisi tämän arviointiprosessin alkaa, koska siltä pohjalta sitten tämä varauma voidaan vapauttaa, joka tällä hetkellä on olemassa. Minä vain nyt haluan osoittaa, kuinka suuressa vaarassa tämä politiikan ala on. Jos se olisi niin tärkeä, niin pitäisi paljon enemmän työtä tehdä, että nämä puitteet saadaan kuntoon ja että hankkeet toteutetaan ja että ne sitten ovat myös järkeviä. Muuten voin kyllä vakuuttaa teille, että on niin paljon vaatimuksia Euroopan budjetille, joka rajoittaa Euroopan tason vaikutusmahdollisuuksia huomattavasti, koska 80 prosenttia määrärahoista menee rakenne- ja maatalousrahoina jäsenvaltioihin. Ja kyllä sitten pitää esittää kysymys, voidaanko rakennepolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa nykyisessä muodossa jatkaa. Halutaanko sitä jatkaa? Pystytäänkö sitä jatkamaan? Lisäksi tarvitsemme kyllä jonkinlaista konsensusta kaikkien tasojen välillä, sen tason välillä, jossa edunsaajat ovat, jossa hankkeita toteutetaan, se tapahtuu teidän vastuullanne ja sitten eh, niiden välillä, jotka yrittävät tiettyjä tavoitteita saavuttaa ja sitä varten pohjan luoneet, nimittäin Euroopan taso eli Euroopan parlamentti. Jos on jotain esteitä sille, että tämä pystytään järkevällä tavalla toteuttamaan, niin kyllä meidän täytyy sitä keskustella, ettei me sitten kolme neljän vuoden kuluttua ole taas samojen ongelmien edessä kuin mitä meillä nyt on, mutta vain vielä paljon pahempina. 2017 budjettia vaan äh, raskauttavat kovasti tämänhetkiset tapahtumat ja silloin sieltä on jo vähennetty rakennemäärärahoja 15 prosentilla, äh, koska tämä maksusuma siirtyy tulevaisuuteen ja meidän on sitten katsottava, että haluammeko tämän asian vielä äh, ratkaista ja pystymmekö siihen. Kiitoksia. Annan herra Van Rompalle vielä puheenvuoron ja sitten herra Lasarulle niin, että hän voi kommentoida tätä äh, asiaa ja sitten tehdä äh, alustuksen seuraavaan osioon. Kiitokset puheenjohtaja. Niin Belgiahan on liittovaltio, vallinen ja äh, liittovaltiotasoilla on paljon valtaa. Sehän näkyy tuossa vapaakauppasopimuksessa Kanadan kanssa. Eli tämä ceta sopimus on kaikkien kolmen alueen nieltävä ja sitten vielä kansallisenkin parlamentin. Eli alueelliset parlamentit kuitenkin ovat just, juuri kaikista merkittävimpiä, voidaanko tällainen kansainvälinen sopimus allekirjoittaa vai ei. Saksassa kuitenkin on toisenlaista, kuin tuo keskushallinto on maakuntatason hallinnon yläpuolella, mutta Belgiassa toisin on. Esimerkiksi rakennerahastot kuuluvat täysin aluehallinnon piiriin. Minä olen ollut työllisyys- ja talousasioista vastaavana Flanderissa. Meillä on täysi toimivalta hallinnoida tiettyjä Euroopan, Euroopan unionin varoja, joten keskushallinnolla ei ollut siihen sen kummempaa sanottavaa. Valloniassa on rakenteellinen työttömyys suurta. Valloniassa on ollut paljon teollisuutta aikaisemmin ja nyt se on kovasti taantumassa, on ollut vaikea luoda uusia työpaikkoja, on ollut vaikeaa käyttää uusia teknologioita, siellä on käytetty sitten rakennerahastoja teollisuuspolitiikassa muun muassa. Joka tapauksessa alueiden toiminnalle nämä varat ovat oikein merkittäviä. Ja tietysti epäsuotuisimpia alueita pyritään tukemaan varsinkin, kun niillä on selkeä, selkeimmät yhteiskunnallistaloudelliset ongelmat. Flanderissa on Flanderin hallinnolla muun muassa oikeus hallinnoida maanviljelyyspuolta, eli rahat näin ollen sitten hoituvat, kulkevat alueelliselta, alueelliselle tasolle. Ja itse asiassa aluehallinnossa, keskushallinnolla ei ole samaakaan sanottavana Belgiassa. Ainoastaan ne asiat, jotka kuuluvat liittovaltiotasolle, kuuluvat sitten keskushallinnolle. Ja kuten jo sanoin, niin rakennerahastot ovat sitten tässä avainasemassa rakennerahastojen varoja jakaessamme. Tietysti keskustellaan talousarvion toteuttamisen tehokkuudesta ja sellaisista hankkeista, jotka eivät välttämättä pysy oikeilla raiteilla, välttämättä tulokset eivät ole myöskään toivottavia toivottuja. Me olemme kuitenkin nyt toimineet paljon tarkemmin valitsemispuolella, kun olemme eri hankkeita hyväksyneet näihin ohjelmiin. Me olemme vaatineet todisteita ohjelmien täytäntöönpanosta. Valvontakaan ei tapahdu liittovaltiotasolla sen kummemmin. Belgia on yksi sellaisista valtioista, joka on eniten autonomia itsehallintoa tarjonnut alue tasolle. On kuitenkin olemassa myös tällainen itsenäistymispyrkimys tietyillä alueilla olemassa, mutta joka tapauksessa Belgiassa kaikki on alueellistettu pitkältikin ja näin aluetason talousarvio vastuu ja velvollisuus on paljon suurempi kuin keskushallinnon. Ja jos ajatellaan vaikkapa sosiaaliturvaa, niin sama juttu siellä. Eli Euroopan rahoista tosiaankin Belgiassa aluetasolla päätetään. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Opimme paljon uutta. Kiitoksia. Tämä tämän huomioon, kun katsomme tehokkuuden lisäämistä, niin kyllä se on, mitä sanoitte, on varsin tärkeää. Nyt haluaisin antaa Lazarulle vielä mahdollisuuden kommentoida tätä osuutta ja hän voi sitten saman tien alustaa seuraavan osuuden, nimittäin uusi yhteistyömalli Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallinnon välillä. Öö, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä aion ensin kiinnittää huomiota asiaan, joka huolettaa meitä, nimittäin se, että kohesio menot nykyisissä monivuotisissa rahoituspuitteissa eivät ole vielä oikein kunnolla päässeet käyntiin äh, tässä vaiheessa. On äh, viivästymisiä ja sekä jäsenvaltioiden että komission pitäisi tätä asiaa tarkastella. Me tilintarkastustuomioistuimena myös näemme suuria mahdollisuuksia nykyisissä monivuotisissa rahoituspuitteissa kun on kyse siitä, että hyödynnetään uut, muiden tilintarkastajien työtä ja siirrytään tähän yhteen tarkastukseen. Jäsenvaltioiden tilintarkastajien olisi pitänyt katsoa vuosittaisia selvityksiä ennen kuin me tarkastamme ne, ja siinä vaiheessa joko kaikki korjaavat toimenpiteet olisi pantu täytäntöön. Tämä olisi, auttaisi meitä vähentämään omaa tarkastustyötämme. Eräs toinen huoli nykyisissä rahoituspuitteissa on se, että yhä useammin käytetään rahoitusvälineitä – ja suuret summat ovat käyttämättä eikä niitä makseta edunsaajille. Kyllä tärkeämpää on se, että määräät, joita käytetään rahoitusvälineissä, pitäisi olla riittävästi todistusaineistoa, että ne todella saavat aikaan investointeja, työpaikkoja, infrastruktuuria. Tähän mennessä tulokset eivät ole olleet kovinkaan hienoja, joten paljon työtä on vielä tehtävänä. Ja nyt siirryn kolmanteen osioon, johon päätämme ja katsomme uud- mahdollista uutta mallia. Tilintarkastustuomioistuin arvostaa sitä, että muutokset mm, tähän nykyiseen äh, rahoituspuitteisiin. Ähm, voivat äh, to- toimia. Me tulemme tekemään äh, erityiskertomuksen siitä, joka, asioista, jotka liittyy yhteisen maatalouspolitiikan menojen säännönmukaisuuteen ja lisäksi on keskityttävä enemmän tuloksellisuuteen eikä vain sääntöjen noudattamiseen. Me yritämme saada tämän näkyviin vuosikertomuksessamme. Tilintarkastotuomioistuin korostaa sitä, että että Euroopan ja kansalliset parlamentit voivat vaikuttaa siihen, että säännöistä tulee vähemmän monimutkaisia ja ne voivat tuottaa tuloksia ja luotettavaa tietoa. Miten tämä voidaan saavuttaa? Kuten jo selitin ensimmäisessä sessiossa, yksi tarkastuslausuma loisi puitteet. Avoimet ja näkyvät prosessit kaikille osapuolille, yksinkertaista lainsäädäntöä, riippumattomia tarkastajia, jotka käyttävät satunnaisotantoja. Yksi tarkastus ei tarkoita sitä, että kaikki vain luottavat kaikkiin. Kansainväliset standardit vaativat sitä, että kaikki tarkastajat varmistavat, että työ on tehty samojen standardien mukaisesti. Tähän liittyy myös tarkastustyön arviointi. Parempi tieto on hyvä pohja maantieteelliselle näkemykselle, tiettyjen alojen parempi valvonta mahdollistaa sen, että voidaan keskittyä tuloksiin. Ja kun on kyse mm, tulosten aikaansaamisesta tarvitaan yhteistä ymmärrystä, kuten edustaja Dlabajova sanoi vuoden 2014 vastuuvapausmietinnössä. Mitä me tarkoitamme tuloksellisuudella kaikilla toimilla tässä pitäisi olla sama näkemys asiasta. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Alustus kolmanteen osioon. Se oli siinä. Hyvä, kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Esityslistalla on viime vuoden vastuuvapaus esittelijä kollega Jabajova, joka on myös tehnyt omat kokemuksensa tästä, kuten kaikki esittelijät. Olkaa hyvä, Martti. Members of National Parliament. Kiitokset hyvät kansallisten parlamentin jäsenet, tämän parlamentin jäsenet ja komission jäsenet, olen pahoillani siitä, etten päässyt tänne alusta asti paikalle. Tämä on kuitenkin hyvin merkittävä. Ja jos minulla ei olisi ollut työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin uudelleen tarkastelusta kuulemistilaisuutta, niin olisin toki ollut täällä paikalla joka tapauksessa. Tänään iltapäivällä olette saaneet keskustella kansallisten parlamentin edust- parlamentin edustajien kanssa ja tilintarkastustuomioistuimen ja komission edustajien kanssa. Tällaista yhteistyötä tosiaankin pitäisi olla rahoituskysymyksissä. Se ei ehkä ole kuitenkaan kaikista houkuttelevin keskustelun aihe, mutta kuitenkin veromaksajien rahojen suojaaminen ja on tietenkin hirvittävän merkittävä asia, kun korkea työttömyys on nyt olemassa ja suuria haasteita meillä on. Me emme puhu ainoastaan unionin talousarviosta, vaan kaikki kohdistuu yleensä politiikkaan. Ja tätä korostaisin eli toten tämän iltapäivän ensimmäisessä osassahan puhuttiin maataloudesta, aluekehityksestä, työllisyydestä, ja siinä on kyse tosiaankin politiikasta. Se, ja rahoituspuoli on tietenkin merkittävää politiikassa, mutta me emme saa unohtaa sitä, että meidän on tarkoitus Euroopan kansalaisten elintasoja ja elinolosuhteita parantaa. Yli puolet kansallisista edustajista eivät päässeet tänne paikalle, koska kun luen tuota artiklaa 317 eh, perustamissopimuksista, niin nimenomaan siellä sanotaan, että unionin talousarvio perustuu yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa ja näin meidän yhdessä täytyy tehdä työtä hyvän taloushallinnon eh, takaamiseksi. Ja mielestäni tässä nimenomaan tarkoittaa juuri sitä, että vähintään lisäarvoa täytyy taata kansalaisille, kaikille ja alentaa sitten virheastetta ja haluan erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että tilintarkastustuomioistuimen on jälleen kerta, kerran vuosikertomuksessaan pitänyt toistaa nuo samat virheet sekä komission, kansallisten viranomaisten ja muidenkin virheet, vaikka tällaiset selvät mahdollisuudet on korjata virheitä tai estää virheitä ennen kuin hyväksytään tuo vastuuvapaus ja tämä hallinto, hallinnon loppu, loppu loppusummat. Sen takia me olemme kutsuneet tähän valiokuntaan nyt kansalliset parlamentin edustajat, kun me arvioimme sitä, miten unionin varoja on käytetty, ja erityisesti kiinnitän huomiota siihen, että tässä on kyse nimenomaan veromaksajiemme varojen oikeasta käytöstä. Unionin talousarvio, joka on vuonna 2015 ollut 1400 miljardia ja se on itse asiassa suhteellisen pieni, varsinkin jos sitä verrataan joidenkin jäsenvaltioiden kokonaistalousarvioon, mutta se kuitenkin on hyvin merkittävä, kun monet unionin jäsenvaltioiden toimet riippuvat unionin talousarviosta ja komissio on täytäntöönpanosta vastuussa. 80 prosenttia mm, maksuista kuitenkin kuuluu komission ja jäsenvaltioiden väliseen yhteishallintoon. Tämä erityisesti aluepolitiikassa, maatalous talouspolitiikassa äh, on tällaisena merkittävänä tekijänä. Ja virheitä täytyy tietysti aina tarkkaan syynätä, varsinkin kohesiopolitiikassa, maatalousasioissa ja maataseudun kehityksessä. Aika usein on tulkittu väärin unionin, äh, unionitason ja jäsenvaltiotason välistä viestintää. Äh, hallinnoinnissa on lepsuiltu ja sitten luotettu vain näihin ensimmäisen tason tarkastuksiin. Myös vuosikertomuksessa tämä on käynyt ilmi komission pääsi, pääjohtajatason vuosikertomuksessa. Ja meidän on tietenkin luonnollista keskustella jäsenvaltioiden kanssa ja erityisesti meidän luonnolliset vuoropuhelijamme ovat juuri kansallisten kansanedustuslaitosten jäsenet. Ja viime vuonna olin vuoden 2014 vastuuvapausesittelijänä ja tämän tyyppistä kuulemista silloin ei järjestetty. Me kutsuimme hallintusten edustajia tänne, mutta um, sieltä ei sitten tullut myönteistä vastakaikua. Slovakian puheenjohtajakauden aikana on tätä haluttu taas viedä eteenpäin ja on ikävää, että kansalliset hallinnot eivät välttämättä ole alkukaan jyvällä siitä, miten merkittävä tällainen yhteistyö olisi. Jäsenvaltioiden vastuulla todellakin on juuri se, että jäsenvaltiot kiinnittäisivät huomiota siihen oman vastuunsa kantamiseen talousarvion täytäntöönpanossa. Ja varsinkin huolehtia siitä, että niiden siipien suojaan ohjatut transaktiot tulevat oikein maksetuiksi ja myös käytetyiksi. Ja parlamentti tietysti kiinnittää huomiota Hollantiin, Ruotsiin ja Tanskaan. Erityisesti nehän ovat tällaiset kansalliset säännöt päättäneet luoda. Ja on oikein hyvä, että jäsenvaltioissa otetaan poliittinen vastuu tosissaan unionin talousarvion varojen käytöstä jäsenvaltioiden hallinnointiviranomaisten niskassa on juuri tällainen vuosittainen täytäntöönpanovastuu. Ja olisin ilahtunut, jos saisin kuulla teidän ajatuksianne kansallisista ilmoituksista ja millä tavalla kansalliset parlamentit tällä alalla toimivat. Mutta haluaisin myös kuulla, minkälai- mitä te olette mieltä näistä tilintarkastusmenettelyistä, miten se on hoidettu teidän valtioissanne, miten yhteistyötä unionitasolla on mahdollisesti tehty, miten unioni voisi tukea jäsenvaltioita. Näistä asioista olisi hyvin kiinnostavaa näkemyksiä vaihtaa. Ja vielä kiinnittäisin huomiota siihen, että minkä tyyppi tiivistä vuoropuhelua me haluaisimme kansallisten parlamenttien kanssa täällä Euroopan parlamentissa oikeastaan saada aikaan. Korostaisin sitä, että kyse on yhteistyövuoropuhelusta ja näkemysten vaihdosta, eli ei ole minkäänlaista hierarkiaa tässä olemassa. Me tähtäämme tietojen vaihtoon ja täydelliseen toinen toisemme ymmärtämiseen. Parlamentti ei ole tässä nyt mitenkään johtoasemassa, vaan me haluamme löytää ongelmat ja sitten sitten pyrkiä yhdessä löytämään ratkaisuja niihin. Tilintarkastustuomioistuin etsii sääntöjen vastaisuuksia. Niihin tietysti on erilaisia syitä, erilaisia perusteluita, miksi tällaisia virheitä on syntynyt. Ja meidän täytyy yhdessä keskustella näistä ja sitten osoittaa sormella, minkälaisia virheitä on mahdollisesti tullut ja myös sitten ymmärtää, minkälaisiin ongelmiin siis alueellisella ja kansallisella tasolla talousarvion täytäntöönpanossa saatetaan saatetaan ajautua, koska säännöt ovat niin hirveän monimutkaisia. Me tiedämme, että aina aika ajoin jäsenvaltiot tästä, tässä monimutkaisuudessa ovat ajautuneet hankaluuksiin täytäntöönpanosääntöjen kanssa, mutta Euroopan unioninkin täytyy kantaa eh, ja parlamentin täytyy kantaa vastuunsa yhteisääntäjänä, lainsäätäjänä näiden sääntöjen selkeydestä. Parlamentti on entistä enemmän mukana päätöksentekomenettelyssä unionissa. Me Olemme joka vuonna tämän hyvin kiintoisan vastuuvapausmenettelyn kanssa painiskeleet, jotka teistä ovat asiantuntijoita talousarvioasioissa, niin kuka sitten kansallisissa parlamenteissa itse asiassa tietää, mitä vastuuvapaus todella tarkoittaa. Myös kansallisesti tästä vastuuvapaudesta äänestetään ja siinä kannetaan suurta vastuuta ja myös unionin talousarvion kohdalla näin on, kun Euroopan par- mutta Euroopan parlamentin edessä ei kanneta vastuuta. Kansalliset parlamentit kanna vastuuta, vaan oman, omassa parlamentissa tuo kansanedustajien vastuu sitten mitataan. Mutta tämä kuuluu unionin institutionaaliseen puitteistoon, tämä yhteistyövelvollisuus kansallisten parlamenttien kanssa, ja on oikein mukavaa, jos kansalliset parlamentit tukevat meidän työtä, sillä me haluamme tietysti kaikki käyttää unionin ja veronmaksajien varoja mahdollisimman tehokkaasti. Ja vielä lopuksi, hyvät kollegat, minä tahtoisin ehdottaa seuraavia konkreettisia yhteistyön muotoja. Ja näin sitten kansallisten parlamenttien ja europarlamentin välillä saataisiin vahvempi yhteistyö talousarvioon valvontapuolelle. Tällaiset ehdotukset nyt esittäisin tällaisina yleisinä ajatuksina. Tässä vähän niin kuin esitän omia ajatuksiani vain ääneen, mutta haluaisin kuulla teidän näkemyksemme sitten myös tähän. Varmaankin kannattaisi lähteä liikkeelle ensimmäisestä ehdotuksestani, eli tällainen vuosittainen vuosi, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus esiteltäisiin kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Ja, ja totta kai te saatte tähän tällaiseen aina tulla tällaiseen tilanteeseen mukaan. Näin sitten kansalliset parlamentit olisivat mukana, kun tämä kyllä sitten huolestuttaa varmasti kaikkia kansallisiakin parlamentteja. Näin voitaisiin tehdä yhteistyötä ja sitten aloittaa tuosta vuosikertomuksen esittelystä. Kuulla siis tilintarkastustuomioistuinta yhdessä. Toinen ehdotukseni olisi se, että pyrkisimme jollain tavalla järjestelmällisesti talousarviovalvontaa hoitamaan, kun keskustellaan kansallisten parlamenttien talousarvioiden luomisesta ja myös unioniparlamentin talousarvion luomisesta. Tämä yleensä on puolivuosittain tapahtuvaa tämä tällainen järjestelmällinen tapaaminen varmasti olisi palvelisi kaikkia. Kolmas ehdotus olisi se, että meillä olisi tällainen verkosto olemassa, tällainen viranomaisverkosto olemassa, henkilöstöverkosto olemassa, sihteeristö, meidän valiokuntamme sihteeristö ja sitten teidän kansallisten parlamenttien talousarvion valvontavaliokuntien sihteeristö tekisivät tässä yhteistyötä ja kaikkia jäsenvaltioissa esiintyviä ongelmia käytettä, käsiteltäisiin siellä ja sitten myös hyviä käytäntöitä voitaisiin tällaisen verkoston kautta myös vaihtaa. Jokaisessa parlamentissa olisi yhteyshenkilö, joka vastaisi tällaisen tiedon välittämisestä. Ja tietenkin helppo, helppo ehdotus tähän loppuun olisi se, että me järjestelmällisesti saisimme tietoja kansallisista parlamenteista varsinkin silloin, kun talousarviovalvontavaliokunta on lähettänyt edustajansa eh, kansalliselle tasolle aina, niin silloin tällöin näin käy. Minä haluaisin näistä konkreettisista ehdotuksista käydä keskustelua teidän kanssanne. Ehkä tätä kuulemistilaisuutta voisimme pitää ensimmäisenä askeleena tulevaa yhteistyötä silmällä pitäen. Kiitos. Komea. Sydämelliset kiitokset. Nyt menen seuraavaan puhujaan, niin olisi hyvä, jos voisimme saada palautetta näistä ehdotuksista. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi vanhan tutun täällä talousarvion valvontavaliokunnassa, nimittäin herra Alani, sillä hän oli ennen tilintarkastustuomioistuimen suomalainen jäsen ja hän on nyt eduskunnan tilintarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja, jos oikein olen ymmärtänyt. Tervetuloa, herra Alanissilä, teillä on puheenvuoro. Chairman, ladies. Pääjohtajat, hyvät naiset ja herrat. Kiitos ja onnittelut. tämän seminaarin järjestämisestä, joka on kokemukseni pohjalta tärkeä. EU ja jäsenvaltioiden uusi yhteistyömalli on haastava aihe. Ehkä me voisimme hyödyntää Hillary Clintonin iskulausetta, että olemme vahvempia yhdessä. Mehän voimme olla vahvempia yhdessä. on kuusi näkökohtaa. Edellisellä oli neljä, minulla on kuusi. ensin on tärkeää, että parlamentilla on rooli EU-päätöksenteossa. Suomessa Suomen parlamentilla on vahva asema EU-päätöksenteossa. Meillä on suuri valiokunta tätä varten. Ja kaikki valiokunnat käsittelevät EU-asioita. Se on tärkeää. Parlamentilla pitäisi olla ja teillä onkin tilintarkastusvaliokunta. Tai tarkast korkean tasovaliokuntana samanlaisen perustuslain mukaan meidän valtion tilintarkastus on, on tärkeä, tärkeä sillä korkean tason asema. Ja se antaa lausuntonsa äh, suurelle valiokunnalle tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta. Ja se antaa lausuntonsa myös Euroopan vakausmekanismista ja välineestä lausuntonsa. Ja parlamenttien pitäisi olla tietoisia tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista ja päätelmistä. Tämä vuosikertomus on tärkeä sekä Euroopan parlamentille että kansalliselle parlamentille ja, ja tämä pätee myöskin toimi, tilintarkastustuomioistuimen erityiskoiskertomuksiin. Niiden kertomukset auttavat arvioimaan EU-varankäytön laatua. Ja on tärkeää tietää, mitä ne varoja on vuoden aikana käytetty ja missä ne samat riskit ovat. tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että, että jos, jos komissio ja jäsenvaltiot ja riippumattomat tilintarkastajat olisivat käyttäneet kaiken mahdollisen informaation voinut ehkäistä tai korjata merkittävän osan virheitä ennen, ennen kuin ne tehdään. Se on tärkeää ymmärtää. Neljäs kohta on sitten se, miten näitä korjauksia käsitellään. Niitä ei tilintarkastus tuomioistuimen kertomuksessa mainita sitä, miten kansallisella tasolla korjaavia toimia tehdään. Tämä vastuu korjauksesta pitäisi osoittaa ministerille, joka on vastuussa tuosta politiikka-alueesta. On tarvetta sitä tietoa ja tietoisuutta tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista, ja johtopäätöksistä ja kansallisella tasolla, että Tällä hetkellä ei tehdä tarpeeksi. Meidän täytyy tarkastella korjausten merkitystä edunsaajan tasolla. Jos ei näin ole, niin ongelmana moraalikato, jos edunsaaja ei kärsi siitä, että ei toimi asianmukaisesti. Viidenneksi Ja ehkäpä tällaiset rinnakkaiset tilintarkastukset, ehkä niitä, pit, auditan, niitä pitäisi lisätä niin, että valtion tilintarkastajat ja tilintarkastustoimioistuin tekisivät rinnakkaisia tarkistuksia. Se antaisi hyvää tietoa siitä, mitä, miten rakennerahastoja ja maatalouspolitiikan varoja käytetään ja hallinnoidaan kautta Euroopan. Ja rinnakkaisten auditointien tulokset voivat antaa Siis lisää tietoa siitä, miten yhdessä hallinnolliset ohjelmat toimivat. Se on tärkeä osa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhteistä hallintaa. Ja lopuksi meidän täytyy olla käytännöllisempiä Euroopassa. Me tarvitsemme päätösten parempaa täytäntöönpanoa, sehän on selvää. vähemmän byrokratiaa, vähemmän hallinnollista taakkaa. Kuten komission edustaja totesi, meidän pitäisi ehkä käyttää enemmän riskipainotteista auditointia. Kun hallintojärjestelmät ja valvonta toimii kunnolla jäsenvaltiossa, Он... voisimme vähentää auditoinnin hallinnasta taakkaa. Suomessa me kovasti pyrimme vähentämään tarpeetonta byrokratiaa ja Euroopassa täytyy tehdä enemmän tämän suhteen myös. Ja lopuksi muutokset tehossa ja sen hallinnassa luovat u- u- uusia vastuualueita sekä kansallisella tasolla että, että EUn tarkastuselimillä, jotta työ tuottaisi vaikutuksia. Olen olennaista, että avaintulokset viestitään tehokkaasti. on olla täysin samaa mieltä tämän kokouksen tausta Nootin kanssa, että parlamentaarinen valvonta jota vahvistetaan kaikilla välineillä, että parlamenteilla on käytössään. Sillä voi olla syvällinen vaikutus kaikkien järjestelmien toimintaan ja tuloksellisuuteen EUn hallin, varojen hallinnassa. Ja vielä yleisemmin. Eh, on se valtiolla on aikaisia taloudellisia ongelmia, joita täytyy tehdä enemmän kansallisten talouksien ongelmien ratkaisemiseksi. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, että kilpailukyky paranee ja saadaan lisää työpaikkoja ja Tämä nyt ei ole mikään budjettikysymys jossa e ehkä sekin olisi aihe jatkokeskusteluille. Arvo puheenjohtaja on äärimmäisen tärkeitä kansalliset parlamentit ovat perillä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomien päätuloksista ja että korjaaviin toimiin ryhdytään kansallisesti edunsaajatasolla. tasolla. Joten vielä kerran kiittäisin teitä tämän tilaisuuden seminaarin järjestämisestä ja ehkäpä voimme jatkaa tulevina vuosina samalta pohjalta. Kiitos. Wir, danken Ihnen. Wir haben uns wirklich, also wir fragen. Mekin kiitämme teitä. Me kysymme itseltämme tietenkin, miten teemme tämän parhaalla mahdollisella tavalla, miten pysymme parhaiten yhteydessä Mehän kaikki olemme osallistuneet tällaisiin keskustelukierroksiin kansallisten parlamenttien kanssa, ja sitten meitä on harmittanut, kun tulokset ovat olleet niin vähäisiä. Kaikki sanovat sanansa, ja sitten äh, kaikki menevät kotiin, ja se siitä. Äh, Eurooppahan on usein tällainen viholliskuva ja Euroopan tasolla taas kansallinen taso on usein tällainen vihollinen, mutta teidän mielipiteenne on paljon merkittävämpi julkisuudessa tässä asiassa kuin meidän. Meidän on voitettava tämä ja siksi mielestäni on tärkeää, että me tuotamme ymmärtämystä sen suhteen, miksi näin teemme. Nyt tässä ei ole kyse siitä, että yritän vain puhua, jotta siihen asti, että koktailtilaisuus alkaa, vaan eh, me todella haluamme auttaa teitä mm, tekemään asiat paremmin eh, jäsenvaltioissa. Haluamme myös parantaa Euroopan tasoa. Olemme jo ymmärtäneet, että tietojenvaihtoa on parannettava, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, mistä on kyse. Olen iloinen, että herra Kirstens Latviasta haluaa puheenvuoron ja hän sen myös saa. Olkaa hyvä. Paldies, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Minä haluaisin kertoa näkemyksiä ja mielipiteitäni siitä, mitä suomalainen kollega sanoi. Olen täysin samaa mieltä siitä, että kansallisilla parlamenteilla on aivan todella merkittävä rooli. Ehkä sitä ei ole keskusteltu vielä niin kovin paljon täällä, mutta poliittisen tilanteen muutos voi tuhota rakennerahastojen hyödyn. Esimerkiksi meillä Latviassa on valtion tarkastusvirasto, joka tarkastaa määrärahojen käytön. Meillä on myös parlamentissa valiokunta, joka tarkastaa menot ja sitten meillä on myös tilintarkastustuomioistuin tyyppisiä rakenteita. Olemme hyvin tarkkaan tarkastaneet maatalousmenot, samoin satama- ja infrastruktuurihankkeet rajalla, mutta monet ovat menettäneet merkityksensä Venäjän kehityksen takia. Te tiedätte, että entiset Neuvostoliiton valtiot ovat suurimpia uhreja. Meillä on kolme satamaa, ja logistiikka oli tällaista itä-länsivälistä. Ukrainan tapahtumien jälkeen tavarakauppa on vähentynyt ja samoin taloudellinen toiminta satamissa. Esimerkiksi Rian satamassa oli suuria infrastruktuurihankkeita, jotka toteutettiin logistisia ratkaisuja varten, koska kuitenkin ähm, tavaran määrä ja rahdin määrä, äh, äh, joka tuli entisen Neuvostoliiton alueelta oli varsin suurta. Tämä määrärahat käytettiin, uutta infrastruktuuria luotiin esimerkiksi rajoilla, myös uusia läpivalaisulaitteita, läpikulku tuotteiden tarkistamiseksi. Kaikki tämä luotiin, mutta tämä läpikulku ei toteudu. No mitä nyt sitten tapahtuu? Euroopan viranomaiset sanovat, että on käytetty paljon määrärahoja, mutta toisaalta tämä poliittinen vaikutus, sitä ei ole laisinkaan huomioitu. Ensin meillä oli mahdollisuus parantaa infrastruktuuria, me käytimme määrärahat, mutta nyt ne eivät hyödytä enää niin paljon. Nyt tämä tavoitteellisuus ei enää ole niin suurta. Olen samaa mieltä siitä, että aluksi kyllä huomioitiin tämä tavoitteellisuus ja hallinto on myös varsin monimutkaisessa tilanteessa. Me olemme pieni valtio ja me sijaitsemme suuren taloudellisesti voimakkaan valtion vieressä ja komission pitäisi kyllä huomioida tämä jossain määrin. meitä, e- e- hein ei niinkään, me emme ehkä niinkään kärsi siitä, että määrärahoja ei ole käytetty tehokkaasti, vaan ennemminkin näistä poliittisista muutoksista. Tämä on ehkä vaikea ymmärtää, Saksasta, ymmärtää Euroopasta käsin, mutta valtiavaltiot ja Puola vienti maitoalalla on romahtanut katastrofaalisesti. Me olemme useita asioita rahoittaneet Euroopan määrärahoilla, mutta näillä on nyt hyvin vähän hyötyä ja tämä johtuu näistä muutoksista. Lisäksi olen myös sitä mieltä, että tämä olisi huomioitava, kun katsotaan budjetin kokoonpanoja. Kiitän mielenkiintoista. Kiitoksia. Mekin kiitämme teitä, että otitte äh, mukaan ongelman, joka meillä ei ollut huomioituna. Ja te kuvasitte maailman, joka muuttuu jatkuvasti ja sitten on rakennettu jotain meijereitä ja äh, myöhemmin vienti romahtaa. Nämä ovat juuri niitä ongelmia, jotka vaikuttavat meihin päivittäin, mutta meidän täytyy kaikki asiat äh, ottaa huomioon. Meidän täytyy tämäkin ottaa huomioon ja auttaa teidän jäsenvaltiotanne selviämään tästä. Meillä on tänä päivänä täysin erilaiset ongelmat kuin kaksi vuotta sitten tai viisi vuotta sitten, äh, puhumattakaan siitä, kun minä tulin tänne 13 vuotta sitten. Käsittelimme talousarvion valvonnassa vielä aivan eri asioita äh, kuin tänä päivänä ja tämän päivän näkökulmasta se oli vielä sitä hyvää vanhaa aikaa, jolloin meillä oli varsin vähäpätöisiä ongelmia käsiteltävänä. Siksipä tämä keskustelu on niin tärkeä. Tämä kysymys, miten sopeudumme jatkuvasti muuttuvaan maailmaan, on erittäin tärkeää. Se vaarantaa kaikenlaisen tehokkuusajattelun. Nyt kun näitä hankkeita katsotaan, niin voin ainoastaan ähm, kauhistua. Toivottavasti tilanne normalisoituu ja nämä sijoitukset äh, kestävät siihen asti, eivätkä maksa liikaa. Haluaisin äh, Raalani sillalta vielä kysyä, miten te näette tilanteen, koska me talousarvon valtuuntavaliokunnassa olemme jotenkin nähneet, että maailma jakautuu maksajavaltioihin ja saajavaltioihin. Maksajavaltioille mikään ei riitä ja saajavaltioille ei ole koskaan riittävästi. Miten me saisimme aikaan sen, että kaikki jäsenvaltiot olisivat yhtä lailla kiinnostuneita määrärahojen tehokkaasta käytöstä. Olemme nähneet, että kiinnostuksen taso on erilainen ja myöskin Euroopan unionin merkitys on erilainen eri jäsenvaltioissa. EUn täytyisi äh, merkitä yhtä paljon kaikille jäsenvaltioille ihan sama, saako jäsenvaltio paljon vai vähän rahaa, vaan koska EU:ssa ei ole kyse rahasta, vaan yhteistoiminnasta, joten pyytäisin teiltä nyt näkemystä tästä asiasta. Well, uh, good question, I would say. Hyvä kysymys. Niin, ottaisin esille sen ongelman, että jäsenvaltioissa parlamentilla, parlamentin rooli unionin asioissa voi olla aika heikko. Eli tätä roolia pitäisi vahvistaa jäsenvaltioissa. Miten sitten yhteistyötä tehdä paremmin yhteisen hallinnon piirissä. Neuvosto on tietysti myös vastuussa asiasta. En yritä sanoa, että aika usein kun neuvosto, ECOFIN-neuvosto käsittelee tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, niin ei se suurta kohtalokaloota siellä herätä. Eli sen pitäisi kyllä saada enemmän huomiota osakseen. Ja me kansalliset parlamentin edustajat voimme sanoa omalle ministerillemme, että kyllä tähän asiaan on tarkemmin puututtava, kun tilintarkastustuomioistuimen kertomus tulee kokomuksissaan esille. Näin kansanedustuslaitokset jäsenvaltioista ja myös oma maavaltioni voisivat vähän innoittaa tuohon työhön. Uskon, että tämä olisi merkittävää. Eli tämä työ täytyy toteuttaa oikein kansallisella tasolla ja erunsaajatasolla. Muuten me emme riittävästi parannuksia saa aikaan. Ja kollegi hat mir... Niin, kollega Lasaru äh, kertoi minulle neuvostossa ja sitten hän täytyy neljä tuntia odottaa Ecofinissa. Mit, tällaista se on, miten jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita, miten neuvosto on kiinnostunut tilintarkastustuomioistuimen työstä. Voinko kysyä tätä? per, uh, um, all stakeholders should be interested. pitäisi olla kiinnostuneita. tuloksellisuudesta. Ja, si- ja myös siitä, mitä voidaan tuloksellisuuden parantamiseksi tehdä. Ja se Jäsenvaltioiden pitää päättää etukäteen, minkälaisia tuloksia ja minkälaisia vaikutuksia ne haluavat saavuttaa erittäessään projekteja toiminnallisiin ohjelmiin. Tämä on erittäin tärkeää. Ja komissiolla pitäisi olla samanlaiset suuntaviivat kaikille jäsenvaltioille – ohjelmien hyväksymiseksi. Poliittisten tavoitteiden pitäisi olla samansuuntaisia kymmenen vuoden strategioissa. Meidän kertomuksissamme on todettu, että Eurooppa 20 strategian tavoitteiden sopimusten ja jäsenvaltioiden ohjelmien välillä ei ole paljon samansuuntaisuutta. Sekä jäsenvaltioiden että komission täytyy määritellä etukäteen, minkälaisia tavoitteita asetetaan yhteisrahoitetuissa ohjelmissa. Ja, vielen Dank. Niin, paljon kiitoksia. Tämä on nyt totuuden hetki. Sitten annan puheenvuoron viime vuotiselle vastuuvapausesittelijälle. Mitä ää, äh, äh, jää ja mitä annamme kollegoille mukaan ennen kuin annamme kollegat Sellerille mahdollisuuden viimeisen puheenvuoroon? The important thing. Ehkä merkittävin asia Pääviestinä oli siis, että tulla tähän kuulemistilaisuuteen seuraavallakin kerralla eikä pelätä parlamenttia eikä vastuuvapausesittelijöitä eh, luennoimisesta, vaan puhua ongelmista avoimesti, koska tätä ainakin viime vuodelta jäin kaipaamaan. Ja Joakim Zelleriä kadehdin siitä, että hänellä on tällainen mahdollisuus ennen kuin hän ryhtyy sitten omaan työhönsä, eli hän saa puhua kansallisten parlamenttien kanssa, joten ei nyt sitten unohdeta tätä, tullaan tänne vuosittain ja on turha olla pelkäämättä myöskään, koska me olemme täällä ihan mukavia ja pidämme tällaisesta avoimesta keskustelusta. Ja, vielen dank. Ähm, Paljon kiitoksia. Kyllä me purrakin osaamme. Kollega Zellerille vuoden 2015 esittelijälle haluaisin antaa puheenvuoron. Hän pitää loppupuheenvuoron. Haluaisin teidät kaikki sitten kutsua. Meillä on teille cocktail valmiina toisessa kerroksessa. Ähm, te olette sydämellisesti tervetulleita juomaan lasillisen kanssamme. Tehän tiedätte sen, minkä meiltä saatte. Sen olette jo kauan aikaa sitten maksaneet. Olisimme iloisia, jos tulisitte sinne ja myös työntekijänne. Yhden viestin haluaisin teille vain vielä välittää. Tämä keskustelu on tärkeä. Me juuri olemme asettaneet tavoitteeksi eurooppalaisen rahoit vakuutussyyttäjän luomisen. Monet jäsenvaltiot vastustavat tätä. Me olemme yrittäneet kehittää esittää asian, joka suojaisi EUn budjettia paremmin petoksilta kuin tähän mennessä, koska me emme voi luottaa siihen, että jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset toimivat eh, silloin, kun niiden pitäisi toimia, kun on kyse petoksista, rahanpesusta ja korruptiosta. Siksi me tarvitsemme eurooppalaisen eh, syyttäjän, joka vastaa rahoituskysymyksistä. Hän siis vastaa rahoituskysymyksistä eikä eh, kaiken maailman asioista ja hän käsit käsittelisi ainoastaan EUn budjettia, joka käytetään jäsenvaltioissa. Nyt me tietenkin pelkäämme kansallisten parlamenttien punaisia kortteja. Se on kyllä kansallisten parlamenttien oikeus, mutta sitten teidän täytyy ymmärtää, että meillä on vaikeuksia hyväksyä EU-menoja niille valtioille, jotka kieltävät tämän syyttäjän tehtävät omalle valtiolleen. Me äh, voimme kertoa teille tästä vielä enemmän. Kyllä tässä on kyse rahoitusetujen suojelusta ja äh, siitä on yh, siinä on yhteys Euroopan tason puuttumiseen. Äh, me kyllä emme voi luottaa joidenkin jäsenvaltioiden oikeuslaitosten toimintaan. Tämän olemme nähneet ja tämä on se syy tämän syyttäjän viran perustamiseksi syyttäjän, joka vastaisi rahoituskysymyksistä. Nyt annan kollega Sellerille puheenvuoron. Haluaisin kiittää sydämesti teitä kaikkia, myöskin sihteeristöä. Haluaisin kiittää sihteeristöä tästä järjestelyistä, koska se ei ollut helppoa. Nyt herra Zeller. Kiitoksia puheenjohtaja. Saksassa on sellainen sanonta, että alku on aina vaikeaa ja usean otteeseen on sanottu, että ei ollut kovinkaan helppoa järjestää tätä tapaamista. Ähm, johon osallistuivat äh, kansallisten parlamenttien jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet ja alueelliset edustajat täällä talousarvion valvontavaliokunnassa, mutta nyt äh, kävi kyllä äh, aivan selväksi, että yhteistyö on tarpeen. Se, mikä minua harmittaa, on, että talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet kyllä olivat paikalla, ei niin runsaslukuisina kuin toivoisin, mutta se, mikä mm, mitä toivoisin, olisi, että ne kollegat, jotka käsittelevät niitä aiheita, jotka ovat erittäin tärkeitä, jotka ovat esimerkiksi aluekehitysvaliokunnassa ja maatalousvaliokunnassa, jotka aina vaativat, että meidän täytyisi tehdä yhteistyötä kansallisten edustajien ja elinten kanssa, että he eivät löytäneet tähän kuulemiseen. Mutta tilanne varmasti paranee, kun painostus lisääntyy että saataisiin aikaan tehokas määrärahojen käyttö ja määrärahojen käyttö omissa aikatauluissamme ja omien tavoitteidemme puitteissa. Meidän täytyy tätä painostusta lisätä. On käynyt aivan selväksi, että Euroopan unionin tukia hyödynnetään mielellään erityisesti alueilla, silloin kun alueilla on erityisvastuu erityisesti ne ja kun muita välineitä ei ole käytössä, mutta nämä määrärahat eivät ole itsestäänselvyyksiä, ne eivät mitään joululahjoja, jotka noin vain löytyvät kuusen alta, vaan ne on valmisteltava, niitä on työstettävä ja sitten on osoitettava myös menestystä se on yhteisen edun mukaista. Alueet kehittyvät ja samanaikaisesti äh, saavutetaan eurooppalaisia tavoitteita. Ja koska jo useaan otteeseen on sanottu, että Euroopan budjettivarat ovat rajalliset ja äh, on lyhyesti myös mainittu Brexit, eli jos tämä todella toteutuisi, että yksi suurista Mm, maksua ja maista eroaisi, niin sitten budjetin koko muuttuu ja määrärahojen käyttökin muuttuu, niin meidän täytyy jatkaa tätä valvontaa niillä välineillä, joita meitä on. Tärkeintä on Euroopan budjettiin ja sen toimiminen. Me tarvitsemme sitä varten teidän tukeanne. Niin uskon, että tämä on ollut alku sille. On hienoa, että niin monet kollegat ovat päässeet tänne Brysselin paikalle ja toivon, että tätä vuoropuhelua tulemme vielä jatkamaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Istunto päättyy ja tulkaa mukaan tuonne koktailtilaisuuteen toisessa kerroksessa.